Aloitamme kello on yhdeksän, hieman ylikin. Meillä on tänään kuulemistilaisuus ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti nyt tässä alussa toimia. No niin, nyt avaan siis kokouksen. Meillä on esityslista ja kohta kahdeksan. Sitä ei tänään, tänään käsitellä. Schaken mietintö otetaan käsittelyyn en, seuraavassa kokouksessa. Ja tämä liittyy ulkoisen hallinnon kulttuuriosion. Tällä ei ole mitään kiirettä sinänsä rahallisesti ja toisaalta meidän kannattaa käyttää aikaa siihen, että todella voimme käsitellä näitä asioita oikealla tavalla. joulukuun ensimmäisellä viikolla Shaken mietintö saadaan kaikilla kielillä käännettyä, joten voimme sitä käsitellä. Onko huomioita esityslistaan? Jos ei, niin esitys on hyvä, hyväksytty. Kokouksen alussa kerron teille vielä, että tämä kokous lähetetään televisiossa tai internettelevisiossa, joten käyttäytykääpä hyvin. Ja täällä voi käyttää lähes kaikkia kieliä, mutta ruotsia, maltaa, Latvia ja viroa täällä ei ole. Kaikki muut kielet ovat tulkausregiimissä. Iltapäivällä sitten Puolan urheiluministeri halusi olla paikalla. Tämähän on hienoa, koska myöhemmin äh, ministerineuvosto käsittelee urheilukysymyksiä. Joten on hienoa, että henkilö, joka tuolla on silloin paikalla ja piakkoin johtaa myös EU-ta puheenjohtajavaltion nimissä, on täällä läsnä nyt todella vaatisin ja pyytäisin, että kaikki kollegat tekevät sen, mitä eivät vielä ole tehneet, eli valitkaa Lux elokuvapalkinto ehdokkaista omanne. Eli äh, ei riitä, että te itse osallistutte tähän arvontaan, vaan äh, suostutelkaa ainakin viisi lähellänne istuvaa ihmistä näin tekemään, koska meistä riippuu se, miten tämä sujuu. Jos emme äänestä, silloin syntyy ongelmia siinä, että tämä todella on järkevää. Eilen olin Münchenissä ja sunnuntaina Berliinissä. Ja tuolla näytettiin kolmen päivän ajan hienoissa vanhoissa elokuvateattereissa näitä elokuvia ja ne todella herättivät kiinnostusta myös sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka eivät mitenkään ole kiinnostuneita Eurooppa-asioista. Ja he olivat yllättyneitä siitä, että me tällä tavoin yritämme saada eurooppalaista elokuvaa laajempaan levitykseen. Ehkä tämä on vain pisara valtameressä, mutta tämä on kuitenkin pisara ja monet muut eivät tee mitään. Joten todella pyytäisin teitä nyt äänestämään, eli läsnäolijoiden täytyy itse ainakin äänestää ja sitten teidän täytyy vakuuttaa muutama ihminen sitä, että hekin äänestävät. Joten olen tässä vähän nyt kuin kerjäläinen, vaikka en tässä itse mitenkään hyödy tästä asiasta, mutta tämä on hieno asia, joten äänestäkää. Ja täällä ylhäälläkin istuva, istuvista ainoastaan yksi ihminen on äänestynyt. No ehkä kaksi, no Lothar on äänestänyt. Hienoa. Ja sitten ensi viikolla Strasbourgissa on teatteriesitys parlamentissa. Tämä ei nyt liity mitenkään edelliseen asiaan, mutta paikalla on Jeune Théâtre Public. Ja he esiintyvät kello 13 kahvilassa. Tämä kyseessä on hyvin nuoria opiskelijoita, oppilaita, jotka osallistuvat tällaiseen festivaalin ja he kunnioittavat meitä läsnäolollaan ja esittävät jotakin Strasbourgissa. Eli pyydän teitä olemaan läsnä tuolla ja jääkää sinne ehkä kymmeneksi minuutiksi ja esit- no, osoittakaa lämpimästi suosiotanne. Tänäänhän meillä on käsittelyssä urheiluaihe ja vieressäni istuu ihminen, joka jo vuosia on todella tutustunut hyvin tähän aiheeseen. Hän opastaa meitä ja on apunamme tässä. Jürgen Dieshard, tämä on nyt hänen viimeinen kokouksensa kanssamme. Tämä on todella surullista, koska jos menettää näin loistavia voimia, no eihän nyt mitään potkuja saa, vaan päinvastoin hän saa ylennyksen Tiedätte, että jotta ihmiset eivät laiskistu tuolille, niin täällä on tiettyä vaihtuvuutta keskuudessamme, mutta tämä on minusta todella harmi, koska sinä teit urheilun saralla todella paljon, emmekä tiedä, pystymmekö sinua korvaamaan. Ja tässä on todella hankala rooli seuraajallasi, mutta todella toimit hienosti. Ilman sinua monia keskusteluita ei olisi pystytty järjestämään. Ja kaikkien valiokunnan jäsenten nimissä todella kiitän lämpimästi Jörgen Diethard ja mielestäni meidän tulisi nyt antaa hänelle lämpimät aplodit. No niin, nyt voimme siirtyä sitten itse töihin. Meillä on nyt äärimmäisen tärkeä äänestys edessämme, eli Sveitsi Sveitsi, joka on aivan EUn keskellä, mutta ei vieläkään ole sen jäsen, mutta tekee kuitenkin todella monia asioita kanssamme. Ja nyt tässä on siis kyseessä Youth in Action ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelma, johon Sveitsi haluaisi osallistua. Tiedätte, että tähän liittyy tiettyjä velvoitteita. Me tarjoamme avoimia ovia ja erilaisia välineitä käyttöön, mutta heidän täytyy maksaa tästä. Tämä kustannetaan EUn määrärahoista ja siksi Sveitsin täytyy kantaa tähän oma kortensa kekoon. Ja meidän täytyy nyt äänestää 218 6 artiklan nojalla siitä, annammeko suostumuksemme sille, että Sveitsi osallistuisi näihin ohjelmiin. Mielestäni tämä olisi hyvä asia. Tämä on nyt tärkeää nuorille sveitsiläisille. Ja toivottavasti Sveitsi jossain vaiheessa pääsee täysimääräiseksi EUn jäseneksi tai löytää tänne tiensä. Monissa asioissahan esimerkiksi taloudellisesti sveitsiläiset tekevät jo yhteistyötä kanssamme. Nyt siirrymme äänestämään. Tähän vaaditaan yhtä ainoata äänestystä. Emme tarvitse edes äänestyskorttiamme. Tuskin tässä Eli kuka nyt puoltaa sitä, että Sveitsi liittyy näihin ohjelmiin? Kuka vastustaa? Kukaan ei vastusta entä tyhjää? <laughs> No, kyllä tässä äänestetään. Kukaan ei äänestä tyhjää, eli yksimielisesti hyväksytty. Tervetuloa Sveitsi näihin ohjelmiin. No niin, hyvät naiset ja herrat. Hyvät kollegat, nyt siirrymme kuulemistilaisuutemme Euroopan tulevasta urheilupolitiikasta. Kuulostaa hienolta. Varmasti muistatte, että hiljattain teettämämme tutkimus Eurooppa, eurooppalaisesta urheilupolitiikasta on toteutettu. Tässä tutkittiin sitä, mitä uusia mahdollisuuksia uusi sopimus meille tarjoaa urheilun saralla. Ja tässä nyt havaittiin, että mitään valtaisia uusia mahdollisuuksia tai tavoitteita tässä ei aukene. Meillä on ollut kulttuurin äh, ja urheilun äh, koulutuksen toiminta vuosia. Tästä koituikin paljon hyvää ja hyviä käytänteitä tulisi edelleenkin hyödyntää. Sitten meillä on ollut äh, komission valkoinen kirja, jossa mukana, jonka työstämisessä mukana oli myös Mavro Matis. Ja meillä on myös budjettikohta, jolla edistetään urheilua. Mutta ongelma on se, Eh, kuten viime kokouksessa havaitsimme, että kun tämä tutkimus esiteltiin, niin silloin huomasimme, että emme voi juurikaan tukeutua tähän artiklaan, kun on kyse tietystä urheilun toimista. Keväällä tai alkukesästä esitimme kysymyksen neuvostolle ja komissiolle player agents kysymyksestä, pelaaja-agenteista – No tähän ei vielä ole saatu kunnollista vastausta, mutta ehkä herra Holger puhuu tästä enemmän. Ja totta kai tätä artiklaa koskien heräsi tiettyjä odotuksia ja nyt tässä tulee pettymyksiä pettymyksen perään. Aivan kuten, tai ymmärsimme sen, mitä viime kokouksessa sanottiin. Eli että seuraavaan ohjelmakauteen asti. Emme voi aloittaa mitään uusia urheiluohjelmia. Me ymmärsimme tämän kyllä, mutta siitä huolimatta tämä todella oli meille suuri pettymys. Mutta vaikka vuoteen 2013 ei mitään uutta ohjelmaa voidakaan käynnistää, niin silti toivon, että meillä olisi mahdollisuus toimia pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on tehty. Mutta haluan kuitenkin todeta myös sen, että en ole varma, että että Onko meillä edelleen vuoden 2013 jälkeen edes näitä ohjelmia enää, joiden puolesta olemme tähän asti taistellut? Eli tämä täytyy nyt muistaa. Nyt keskustellaan budjetista. Ja tämä osoittaa, millä puolella tietyt EUn jäsenvaltiot seisovat. Ja Toivottavasti tässä nyt ei haluta palata vähemmän tai pienempään yhteisöön nimittäin eli vapaaseen kauppaan ja jättää kaikki muut sitten syrjään. Meidän täytyy taistella myös kulttuuriohjelman puolesta. Mikään ei ole vielä varmaa ja siksi todella pyydän teitä pohtimaan näitä asioita jo nyt. Ja siksi olenkin äärimmäisen tyytyväinen siihen, että iltapäivällä urheilu ministerit kokoontuvat. Tämä on edes pieni valon pilkahdus. Toivottavasti myös myöhemmin Koreperissä ja korkeimmalla päätöksentekotasolla tämä sitten näkyy myös urheilupolitiikassa. Eli on hienoa, että he kokoontuvat ja ehkä omalla keskustelullamme voimme antaa oman panoksemme tähän ministerineuvoston kokoukseen tänään. Tämä on siis hyvä ajankohta järjestää tämä kuulemistilaisuus. Toivotan meidän puhujamme tervetulleeksi. Meillä on pääosasto EAKista e herra Gregory Paulger. On mukava, että hän on paikalla. Ja samoin Euroopan olympiakomiteasta Patrick Hickey. Ja UEFasta paikalla William Gaillard joka on Platinin neuvoja. Sitten meillä on International Sport and Culture Associationista Morgens Kirkeby. Ja kansainvälisen urheiluoikeuden professori Tilburin yliopistosta Michel Colucci. tai olla nainen. Niinkö? Mies. No minä ajattelin, että kun tässä lukee Michelle, että tämä olisi nainen, mutta taitaakin olla mies. Michele siis. Hienoa, hienoa. Michele Colucci siis. Hienoa, että olette paikalla. Ja nyt haluaisin ehdottaa seuraavaa. Ensin kuulemme herra Palgiria komissiosta. Sitten kaikki muut asiantuntijat pitävät oman puheenvuoronsa ja sen jälkeen kollegat voivat kommentoida niitä. Sitten komissio ja asiantuntijat voivat vielä vastata ja ehkä haluamme kuulla myös puheenjohtajavaltio Belgian edustaja, koska täällä on heitä tänään hyvin edustettuna paikalla. En halua tässä nyt tuhlata liikaa aikaa. En halua myöskään olla epäkohtelias. Osoitan täältä ennen kuin vasara heilahtaa, että milloin aikanne on kulunut loppuun. No niin, nyt herra Paulger, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Good morning to everybody. Kiitoksia huomenta kaikille ja on suuri ilo esiintyä valiokunnassani jälleen uudessa tehtävässäni, kun olen urheilu- ja nuorisoasioiden johtaja. Nyt on siis Lissabonin ratifiointi tehty. Siinä sopimuksessa on erityisiä kompetensseja urheilun osalta. Se on tällainen tukeva toimi EUlle, niin että EU-tasolla tuetaan urheilua yhdessä artiklan 165 mukaisesti voidaan tuoda lisäarvoa urheilualalle, mutta myöskin Euroopan sosiaalisille ja yhteiskunnallisille kunnianhimoisille tavoitteille. 2020 viittaus tämä tietysti on, ja kuka voisi, niin että ajatellaan, miten voitaisiin paremmin tukea urheiluintressiä EU-tasolla. Komissio nopeasti nyt pian hyväksyy tiedonannon, johon liittyy ehdotuksia siitä, että miten eurooppalaista ulottuvuutta voidaan kehittää urheilussa, mukaan lukien useita konkreettisia toimia. Ja tämä tiedonanto lähetetään parlamenttiin sekä neuvostoon ja sitten tiedonannon sisällöstä. Siinä painotetaan urheilun panosta – ja aktiivisen vapaa-ajan panosta 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa, niin että voidaan saada aikaan myös älykästä, kestävää kasvua, torjua työttömyyttä ja vahvistaa sosiaalista kohesiota. Ydinajatus tiedonannossa on kehittää eurooppalaista ulottuvuutta urheilussa konkreettisilla toimilla. Otetaan huomioon samalla tietysti myös urheilun erityisluonne. Toimeenpanossa Tiedonanto vaatii suurempaa yhteistyötä parlamentin jäsenvaltioiden ja tietysti urheiluliikkeen osalta. Tiedonanto rakentaa 2007 valkoisen kirjan varaan, joka on Pilku Martin toimintaohjelma siis. Nämä erityistoimet, joita esitämme, heijastavat laajalti ideoita, joita sidosryhmät ovat esittäneet ja kunnioittaa täysin perussopimusta tietysti. Toisin sanoen ehdotettu uusi toimintaohjelma tukee kans, kansallisen tason toimia ja niiden tukemista niillä aloilla, joilla EU antaa lisäarvoa. Tämä tehdään monilla tavoilla, jotka nopeasti luetteloin eh, hoidetaan eh, rajat ylittäviä haasteita, joita urheilulla on annetaan panos 2020 strategian yleisiin tavoitteiden saavuttamiseen. Tuetaan jäsenvaltioiden toimia siellä, missä asianmukaista, jotta voidaan kohdata urheiluun liittyviä haasteita, laajentaa urheilutietämystä politiikan teon pohjaksi e- Euroopassa, antaa pohja vuoropuhelulle sidosryhmien kesken ja levitetään hyviä käytäntöjä, tuetaan sitä, että voidaan äh, luoda eurooppalaisia verkostoja urheilun alalla, ja annetaan panostiedon levittämiseen EU-laista urheilun alalla. Tässä me näemme lisäarvon siis Euroopan tasolla. Tiedonanto todennäköisesti kattaa alueita, kuten sosiaalinen mukaanottaminen urheilun kautta, urhe- vammaisurheilu, naisten rooli johtoasemissa urheilun alalla ja myöskin vähemmistö- ja maahanmuuttajaryhmien mukaanotto urheilun kautta. Sitten kahden uran kysymys nuorille huippurheilijoille ja urheilun kautta saadut ammattipätevyydet, että ne otetaan mukaan myös eurooppalaiseen järjestelmään, on myöskin yksi aiheesta. Kolmas aihe. Terveyttä kuntoilu ja liikunta, joka on niin tärkeää työtä tekevälle väestölle ja sen terveydelle ja se on myöskin sosiaaliturvajärjestelmien ytimessä. Myöskin dopingin torjunta ja tietysti moraalisen ja fyysisen koskemattomuuden suojeleminen. Ja sitten toiminta, väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta vastaan tietysti katsojien keskuudessa. Urheilun kestävä rahoitus, mukaan lukien asiat, kuten teolliset tekijänoikeudet, uhka ja uhkapelit, vedonlyönti, mediaoikeudet ja sitten rakennerahastojen tuki urheilulle, hyvän hallinnoinnin tukeminen urheilussa, vapaa liikkuvuus urheilualan ihmisille, siirtosäännöt ja agenttien toiminta, urheilukilpailujen eh, rehellisyys, mukaan lukien eh, tämä järjestettyjen otteluiden torjuminen. Ja sitten vapaaehtoistyö urheilualalla, siitä on myös teemavuosi tulossa Tiedonanto kattaa hyvin laajat alueen, mutta urheilu koskee hyvin monia elämän alueita. Odotamme parlamentilta indikaattoreita siitä, mitkä voisivat olla prioriteetit näissä toimissa tämän tiedonannon perusteella. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Polga. Now we go to... Kiitoksia. Seuraavaksi Patrick, Patrick Hickey. Olkaa hyvä. Here. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät ystävät, naiset ja herrat. Olen hyvin iloinen voidessani tänä päivänä osallistua tähän Euroopan parlamentin järjestämään kuulemistilaisuuteen Euroopan unionin tulevasta urheilupolitiikasta. Olen kiitollinen mahdollisuudesta puhua täällä. Puhun täällä tänä päivänä Euroopan olympiakomitean puheenjohtajana, mutta olen myös Irlannin olympianeuvoston puheenjohtaja, kansainvälisen olympiakomitean jäsen. Olen suurimman osan elämästäni ollut mukana urheilus, urheilussa kaikilla tasoilla, ruohonjuuritasolta aivan huipulle asti. Euroopan olympiakomiteojen puheenjohtajana minulla on kaksi täydentävää lähestymistapaa urheiluun tässä. Tämä on varmasti Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin kannalta tärkeä Euroopan olympiakomitea. Mistä tässä nyt on kysymys? Haluaisin tästä hieman puhua. Järjestelmä perustettiin vuonna 1975 ja se on yleiseurooppalainen urheilujärjestö, joka edustaa tänä päivänä 49 kansallista olympiakomiteaa Euroopan, Euroopan olympialiikettä järjestämme myös urheilutapahtumia, eurooppalaiset olympiafestivaalit, kesä- ja talviolympialaiset nuorille urheilijoille 49 eurooppalaisesta maasta. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tässä tilanteessa siitä rahoituksellisesta tuesta, jota saatiin Tampereen 2009 tapahtumaan ja Liberitsin Tsekin urheilutapahtumaan ensi helmikuulle. Tämä, nämä ovat loistavia esimerkkejä yhteistyöstä Euroopan unionin ja olympialiikkeen välisestä yhteistyöstä ja loistava tapa edistää urheilua Euroopassa. Jos nyt puhutaan Euroopan unionin ja meidän suhteestamme, niin helmikuusta 2009 lähtien olemme perustaneet pysyvän edustuston. Myös Brysselin päämajamme on Roomassa. EUn toimisto Brysselissä edustaa eurooppalaisten olympiakomiteoiden ja 19 muun suuren Euroopan unionissa toimivan urheilujärjestön etuja. Tämän Brysselin toimiston tavoitteena on edustaa kumppaneita ja luoda suhteita EU-toimielimin Alusta lähtien tavoitteena on ollut antaa oma panokseemme parempaan EU-urheilupolitiikkaan. Ja tässä on otettava huomioon myös Lissabonin sopimus. Me emme 2009 joulukuussa vielä puuttuneet Lissabonin sopimukseen, mutta 2003-2004 olimme hyvin aktiivisia, kun täällä valmisteltiin Euroopan perustuslakia. Ensimmäinen viittaus urheilupolitiikkaan sitä laajasti tuettiin urheilujärjestöissä ja me vahvasti tuimme myös viittausta urheiluun uudessa Lissabonin sopimuksessa, joka josta sovittiin sitten vuonna 2007 pian Euroopan urheilusta puhuvan valkoisen kirjan hyväksymisen jälkeen. Tässä oli paljon odotuksia. Muistan Euroopan komission kampanjan, jonka nimenä oli EU ja urheilu toiveisiin, odotuksiin vastaaminen. Tässä todella nousi valkoisen kirjan pohjalta koko urheiluliikkeessä paljon odotuksia. Tämän vuoksi hyvin varhaisessa vaiheessa olimme valmiita antamaan oman panoksemme Euroopan unionin uusien toimivaltuuksien toteuttamiseen urheilusektorilla. Marraskuussa 2008 Biarritzissa EU-urheilufoorumissa annoimme ensimmäiset näkemyksemme ja silloin sanoimme, että e, urheilujärjestöt tarvitsevat sitä, että EU tar- tarttuu puuttuu tiettyihin haasteisiin, yhteisiin haasteisiin, esimerkiksi nuorten urheilijoiden koulutukseen, kouluurheiluun ja vähemmistöryhmiin. Jatkuvasti myös urheilun erityisluonne on otettu huomioon. Olemme olleet vahvasti yhteyksissä 2009 komission jäsen Figelin ja meillä oli oikein loistavat suhteet hänen Hyvin pian Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen me koordinoimme yhteisen kannan olympia- ja urheiluliikkeessä uuden sopimuksen täytäntöönpanosta ja Euroopan unionin toimivaltuuksista urheilussa. Ja tämä kanta toimitettiin EU-toimi elimelle ja EU-jäsenvaltioille 2010 tammikuussa – Haluaisin korostaa hyvin lyhykäisesti nyt niitä tärkeitä elementtejä, joita on tässä asiakirjassa, jonka olette jo saaneet. Erityisluonne, joka urheilulla on EU-sopimuksessa, sitä pitäisi pitää uuden EU-politiikan kulmakivenä urheilun alalla. Menneisyydessä ennen kaikkea EU-urheilupolitiikkaa johti tuomioistuimen oikeuskäytäntö mutta uudet sopimuksessa olevat urheiluun liittyvät määräykset, niiden pitäisi mahdollistaa se, että EU-instituutiot menevät pitemmälle kuin pelkkien tuomioistuinpäätösten täytäntöönpanoon urheilun alalla. Ja tässä pitäisi tarkasti määritellä uusien EU-toimivaltuuksien täytäntöönpano. EU, urheilulla on erityisluonne ja tätä ei voi jättää huomiotta joulukuussa 2009 Euroopan neuvoston johtopäätöksessä todetaan myös, että EUn täytyy ottaa urheilun erityisluonne huomioon ja mennä pitemmälle kuin pelkkiin taloudellisiin näkemyksiin tässä. Euroopan unionin toimielimet, Euroopan parlamentti, komissio, ministeri, niillä täytyy olla tarpeeksi materiaalia, jotta ne voivat mennä eteenpäin. Ja täytyy pystyä antamaan viemän sisältöäkin periaatteille. EUn täytyisi uudelleen vahvistaa tukeensa urheilujärjestöjen riippumattomuudelle ja, niiden oikeudelle päättää itse omista järjestöistänsä ja urheilulajinsa edistämisestä. EU-sopimusta pitäisi käyttää, jotta voitaisiin turvata ja vakauttaa maailmanlaajuista urheilurakennetta ja urheilun sääntöjä. Sopimus myös mahdollistaa sen, että urheilun, valtavi, urheilua pystytään valtavirtaistamaan olemassa olevissa EU-ohjelmissa. Minä todellakin tuen vahvasti tätä ajatusta. Olen hieman huolestunut äskettäisestä Euroopan komission lausunnoista, jotka minun mielestäni e-, eivät osoita riittävää kunnianhimoa. Nämä ovat todellinen askel taaksepäin. EUn urheiluohjelma on tärkein kannustin tärkein aloite, johon Euroopan unioni voi nopeasti ryhtyä edistääkseen urheilua. Just. Pahoittelemme. Vain kolme neljä minuuttia käytitte juuri kymmenen. Pahoittelen, ei, ei täytyy mennä eteenpäin. Ilman mikrofonia. Toivon, että, no ehkä voimme puhua myöhemmin uudestaan. Okei, this. Okay, Mr. Uh, William Gaillard. Kiitos. Seuraavaksi William Gaillard. Madame la Présidente. Hyvä rouva puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää siitä, että minut on kutsuttu tänne puhumaan valiokuntani nimeen UEFan ja ETSn nimessä Euroopan ö, urhe, joku urheilujärjestön nimissä. On hieman paradoksaalista, että kun puhutaan eurooppalaisesta urheilupolitiikasta ja urheilu on ensimmäistä kertaa eksplisiittisesti eurooppalaisten instituutioiden toimivaltuuksissa, usein unohdetaan mainita se, mikä tekee meidän mantereemme ja unionimme urheilusta ainutlaatuista, eli eurooppalainen urheilumalli. Minkä vuoksi on tärkeää, että eurooppalainen urheilumalli tunnustetaan ja että se saa todellista huomiota instituutioissa? Vastaus on yksinkertainen siksi, että tämä malli on solidaarinen ja se edustaa koko mannertamme. Toisaalta vastaus on monimutkainen, koska tässä mallissa on mukana kaikki ne sävyt ja herkät tasapainot, jotka antavat oman erityisluonteensa eurooppalaiselle urheilumallille. Malli on siis solidaarinen ja edustava. Nämä ovat eurooppalaisen urheilumallin kaksi perustavaa luonteenpiirrettä. Usein eurooppalaista urheilua kuvataan pyramidiksi, joka koostuu miljoonista urheilijoista. Erilaiset eri tasot tässä pyramidissa edustavat paikallisia provinssikansallisia tasoja, joissa on mukana massaurheilua, eli niin sanotusti harrastelijoiden, meidän kaikkien urheilumuotoja, lastemme urheilua. Mitä ylemmäksi mennään tässä pyramiidissa, sitä enemmän erikoistutaan, sitä rakennettujen, äh, sitä strukturoitujempia ovat nämä kilpailutkin. Ja näin harrastajuudesta tuleekin ammattilaisuutta, intohimoista uria. Kaikilla tasoilla joukkueurheilussa eri urheiluklubit kehittyvät niiden linjojen mukaisesti, joista kansallisissa liitoissa päätetään. Kaikissa urheilulajissa ammattieliitti ei edusta enempää kuin yhtä prosenttia kaikista urheilun harjoittajista, mutta kiitos rahoitussolidaarisuuden, joka on eurooppalaisen urheilumallin kulmakivi. Tämä pieni ö, eliitti antaa oman merkittävän tukensa koko muulle urheiluliikkeelle. Kansallisella tasolla tämä solidaarisuus on vertikaalista. Samoin tämä solidaarisuus on myös horisontaalista eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi jalkapallossa UEFA jakaa varoja 53 kansalliselle liitolle. Eli rikkaimmat subventoivat tässä vähemmän rikkaita. Eurooppalainen urheilumalli on myös järjestelmä, joka mahdollistaa liikkuvuuden myös muulla tasolla kuin harrastelijoista ammattilaisiksi. Esimerkiksi eri liikat eivät ole suljettuja, vaan jatkuvaa muutosta on kaikilla pyramidin hierarkian tasoilla. Niin jalkapallossa kuin muissakin urheilulajeissa on harvoja klubeja, joissa on yksi ainoa divisioona. Kuten tänä vuonna UEFan johtaja Michel Platini täällä Brysselissä sanoi, eurooppalainen urheilumalli perustuu solidaarisuuteen ja hierarkiseen liikkuvuuteen. Se on aivan ainutlaatuinen ja hyvin eurooppalainen malli. Jotkut kenties haluavat tässä antaa myönnytyksiä egoismille ja hieman rikkoa tätä solidaarisuutta – mutta tämä ei kuitenkaan voi toimia. Meidän täytyy vastustaa tällaisia suuntauksia, koska pelissä on meidän yhteiskuntarakenteemme, meidän nuorisomme tulevaisuus, eurooppalainen identiteetti. Teidän valiokuntanne toimivaltuudet menevät paljon pitemmälle kuin pelkkään urheiluun, mutta tällä valiokunnalla on nyt mahdollisuus, joka ei kenties toistu koskaan enää, antaa puitteet eurooppalaiselle urheilulle sen tärkeimmille, tärkeimmille kulttuurillisille, koulutuksellisille ja sosiaalisille piirteille. Käyttäkää tämä mahdollisuus. Kiitos. Merci beaucoup. Surtout aussi parce que vous avez tenu... Kiitoksia ja ennen kaikkea myöskin siitä, että piditte kiinni viiden minuutin puheajasta. Ja seuraavat kenties myöskin. International Sport and Culture Association, please. Mr. President. Sitten kansainvälinen kulttuuri- ja liikuntaliitto. Olkaa hyvä, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Tiedän, että viisi minuuttia on, joten menen suoraan asiaan. Artikla Lissabonin sopimuksessa on meille inspiraation lähde, sillä että voidaan lähteä toimiin kuntoilu- ja urheilualueella. Ja se avaa oven poliittisille visioille ja päätöksille. Artikla ei avaa kaikkia ovia urheilulle, mutta se avaa urheilun kunnianhimoille – poliittisille visioille ja päätöksille, joilla voi olla suora vaikutus elämänlaatuun Euroopan kansalaisten keskuudessa. Eurooppa on kehittynyt kahden viime vuosikymmenen aikana, muuten myös kansalaiset, niiden preferenssit ja vaatimukset ja asenne urheilu- ja liikuntakohtaan. Uudessa sopimuksella on hyvä pohja poliittiselle toiminnalle ja yhteisille eurooppalaisille tavoitteille, mutta on tarpeen, että että jätämme taakseen me myytit ja vanhentuneet tiedot, jotta ymmärtäisimme urheilusektoria. Täytyy perustua tietoon ja näyttöön. Sopimuksen myötä oikea taso EUn väliintulolle on se, että luodaan visio, joka ottaa mukaan sidosryhmät eri sektoreilta, eikä pelkästään rajoitelta urheilusektorilta. Tämä antaa meille sekä mahdollisuuden tavoittaa useampia kansalaisia, mutta myöskin ottaa mukaan enemmän resursseja. Ehdotamme yhteistä visiota, jonka pitäisi olla 100 miljoonaa enemmän kansalaisia, jotka olisivat aktiivisesti, aktiivisia kuntoilussa ja urheilussa vuoteen 2020 mennessä. Mutta ennen kuin käsittelen tässä, tämän vision yksityiskohtia, haluaisin esittää pienen tilannekatsauksen asiasta Euroopassa. 200 miljoonaa tai 40 prosenttia kaikista eurooppalaisista pitää itseään kuntoilijoina, jotka kuntoilevat säännöllisesti. Kuitenkin 30 prosenttia kaikista eurooppalaisista kuntoilevat ei ollenkaan tai harvoin. 70 miljoonaa on sitten aktiivisia liikuntaseuroissa, mutta 230 miljoonaa sitten harjoittaa liikuntaa ja kuntoilua muualla kuin seuroissa. Ja missä? niitä ovat luonto, puisto, 30 prosenttia on sitten klubeilla ja sitten tällaisissa kuntoilukeskuksissa. Ja pitää myös ottaa huomioon, että vaikka jalkapallo on hyvin näkyvä laji, niin eh, se, eurooppalaiset harjoittavat eniten hölkkää, uimista, eh, pyöräilyä, kävelyä ja tällaista jumppaa. Ja miksi? Haluamme parantaa kuntoa, terveyttä, pitää hauskaa ja rentoutua. Ja nyt ollaan kuultu tästä pyramidimallista. Se on usein esitelty ja sen pitäisi kuvata sitä, miten urheilujärjestelmä toimii nykyään. Kuitenkin pyramidimalli ei kuvaa urheilun todellisuutta nykyään, koska pyramidin pohja on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. En käsittele yksityiskohtaisesti, mutta kuulemme rahoitussolidaarisuudesta, markkinointiasioista ja niin edelleen. Muutama huomio tästä rahoitussolidaarisuudesta ja markkinoinnista. Rahoitussolidaarisuus ymmärretään usein niin, että eliittiurheilu antaa tälle ruohonjuuritasolle rahaa. Mutta jos katsotaan tätä nettoresurssivirtaa, niin se menee toisinpäin. Useimmissa järjestöissä sen vuoksi, että eliittiurheilija yksilönä maksaa enemmän kuin ruohonjuuritason liikunnanharjoittaja, joten resurssivirta menee ruohonjuuritasolta eliitille kokonaisuudessaan. Markkinointisuhde mainitaan usein että sen yhteydessä, että eliitti tukee ruohonjuuritason urheilua sellaisella tavalla, että useammat ihmiset aktivoituvat ei ole kuitenkaan mitään näyttöä, että tällaiset korkean profiilin tapahtumat tai ihmiset lisäisivät osallistumista. Olisi ollut helppo, jos näin olisi ollut. Esim. silloin olisi saatu, mutta, mutta ihmisten aktivoiminen on monimutkaisempi prosessi kuin urheilun isojen tapahtumien näkyvyys. Joten takaisin visioon. Ja nyt täytyy pahoitella, koska toin apua tätä kuvaakseni ja tämä näitä esiintymisluvan ihmisiä kunnioittaakseni. Viisi nallekarhua toin tänne kuvatakseni Eurooppaa. Viisi pientä nallekarhua. Ja ne edustavat kukin 100 miljoonaa eurooppalaista. Nyt on 40 prosenttia aktiivisia ja 60 prosenttia, jotka eivät ole niin aktiivisia. Ja tämä kaveri tietää, että tämä on vaarallista. Sehän tietää, että liikkumattomuus on neljänneksi tärkein terveysriski, joten yhteinen tavoite pitää olla se, että korvataan äh, liikkumaton liikkuvalla. Silloin tulee 100 miljoonaa enemmän aktiivista kuntoilijaa ja liikkujaa. Thank you very much. You may be a teacher because uh, these are <laughs> these are the instruments we teachers are normally. No niin, kiitoksia. Opettajathan yleensä käyttävät tällaisia kivoja opetusmateriaaleja. Seuraavaksi herra Michel Colucci Tilburin yliopistosta, kansainvälisen eurooppalaisen euro- urheilulainsäädännön professori. First of all, I apologize because I did not bring with me teddy bears, but I... Pahoittelen, että en ollut nalleja mukaan, mutta toin opiskelijoita mukaan kaikkialta Euroopasta. Siellä viimeisellä rivillä yleisön joukossa. Jotta voisi puhua, unelmoida, tulevasta EUn urheilupolitiikasta pitäisi kysyä itseltämme tiettyjä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ensimmäinen on ihan yksinkertaisesti, yleisesti, kuka voi tehdä mitä? Kuka voi tehdä mitä? Vastaukset ovat sopimuksessa. Sopimuksessa. Artikla 165. Mikä on oikea taso EUn osallistumiselle urheiluun. Se on siellä myöskin sopimuksessa. Koordinointi. Tukeminen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että urheilun hallinnointi on edelleen pääasiassa jäsenvaltioiden vastuu. Toisaalta ja toisaalta sitten urheilujärjestöissä ihan yksinkertaista ja helppoa. Oikea kysymys, joka pitää myöskin nyt kysyä. Mitä urheilun sidosryhmät voivat ja kysyvät Euroopan toimielimiltä? tiedon kaikkia selvityksiä tehdään, sanotaan kahta perusasiaa. Oikeusvarmuus ja urheiluyhdistymiehenä, juristina, epäilen sitä, että oikeusvarmuutta olisi juristina. Miksi? Koska kun sääntöjä laaditaan, ne täytyy, niitä täytyy myös toteuttaa ja niitä täytyy tulkita. Ja kuka voi tulkita sääntöjä? Mikael Kulucci, ei, te, ei. Komissio, ei. Tuomioistuin. Ja mitä erityispiirteet tarkoittavat? Voitteko antaa määritelmän urheilun erityispiirteille? Ei. Määritelmä erityispiirteille Ensimmäinen, joka niin teki, oli komissio valkoisessa kirjassa urheilusta. Se on ollut kaikkien motta vuosien ajan. Kosmanin tuomion jälkeen. Mutta ensimmäinen, joka pystyi antamaan määritelmän erityispiirteillä, oli komissio valkoisessa kirjassa urheilusta. Sitten sen otettiin Lissabonin sopimuksessa heti sen voimaantulon jälkeen Euroopan olympialiike liitot, liigat, urheilut, urheilijat. Kukin esitti oman määritelmänsä erityispiirteistä. Ja mitä se tarkoittaa? Minä olen erityislaatuinen, ainutlaatuinen, te olette, kaikki ovat spesifejä. Mitkä ovat potentiaaliset EU-toiminnan alueet? En käsittele tätä yksityiskohtaisesti, koska komission osastojohtaja tästä jo puhui. Samanakaan hyvä puheenjohtaja, jos sopii. En ole samaa mieltä, että kun viittasitte tähän puheen, tähän, viittasitte tähän pettymykseen. Miksi? Koska perussopimus itse asiassa antaa jotain enemmän liittyen urheiluun. Perussopimuksessa nyt viitataan urheiluun niin, että ylitetään sen taloudellinen luottavuus. Ja valmistelin myös tästä diakuvan. Ette unohda minun nimeäni koskaan, eikä, ettekä naamaani unohda koskaan. Mikä on soveltimisalla sopimuksessa. Sinne viitataan ammattilaisiin, sinne viitataan amatööreihin. Ketä ovat amatöörit? Voitteko määritellä itse amatööreiksi? Ainoa määritelmä, jonka on löytynyt amatööristä, on se, jonka FIFA on esittänyt. Amatööri on se, joka pelaa huvin vuoksi. Huvin vuoksi. No, pitäkää hauskaa ja sitten olette amatööri. Euroopan unionin toimielinten huomio pitäisi nyt siirtää tai ehkä pitäisi keskittää amatööreihin, eikä pelkästään ammattilaisiin. Ja nyt kaksi konkreettista ehdotusta. Perussopimus antaa aina mahdollisuuden koordinoida tukea. Miten voidaan koordinoida jotain tai jota kuta, miten voin koordinoida teitä, jos en tie, tunne teidän taustanne, taitoja ja niin edelleen. Euroopan unioni voi koordinoida urheiluliikettä vain, jos on jotain sellaista, jota kutsun eurooppalaiseksi tarkkailukeskukseksi, sitä voidaan kutsua virastoksi tai millä tavalla. Jolla on kolme tavoitetta. Ensinnäkin, koota tietoa kaikista jäsenvaltioista, kaikista liitoista. Mikä on amatööri Italiassa ei ole välttämättä sama Belgiassa tai Saksassa tai Tanskassa. Italian jalkapalloliiton ratkaisu dopingiin. Ehkä se ei ole tehokas. Sama niin kuin Ruotsin ratkaisu. Keräämme tietoa ja paikkaamme puutteita. Samaan aikaan yritämme levittää parhaita käytäntöjä. Ja toinen ehdotus, viimeinen. En esitä sitä juri, juristina tai professorina, vaan Erasmus-asiasta. Minä olen Erasmus-opiskelija, olen ylpeä siitä. Ja täällä on Erasmus-opiskelijoilta mukana. Se on ollut yksi menestyksekäymistä, kauniimmista ohjelmista. Erasmus-ohjelma se on ollut EU-ssa. Enemmän Yli kaksi miljoonaa kansalaista opiskelijaa siirtyy maasta toiseen opiskellakseen. Miksi ei voitaisi ajatella samaa asiaa? Kenelle? Urheilijoille, niille, jotka pelaavat huvin vuoksi. Voit mennä treenaamaan muussa maassa. Miksi ei voisi ajatella vapaaehtoisia ja että luodaan tapahtumia ei se ole mitään uutta, se oli puheenjohtajamaan johtopäätöksissä Fontainebleaussa 84 vuonna. Uskon todellakin EU-hun ja sen arvoihin ja todellakin uskon, että urheilua täytyy pitää perustavallatuisena välineenä eurooppalaisen ulottuvuuden saavuttamiseksi. Kiitoksia. Ja kiitoksia näille opiskelijoille, jotka heräsivät hyvin varhain tänä aamulla tullakseen paikalle. Grazie, signor Calucci. I, I express... Kiitoksia, herra Colucci. No, minä ilmaisin pettymystä, mutta uskokaa tai älkää, minä olen ollut täällä 21 vuotta ja olen yhä optimistinen. 90-luvun puolessa välissä tein urheilumietinnön ja yksi tavoitteista oli saada urheilun mukaan perussopimuksiin. No, kyllähän tuossa aikaa vierähti, mutta siellä se nyt on joten en mitenkään turhautunut ole, mutta täytyy sanoa, että kyllä me voimme olla pettyneitäkin välillä, me, kun näemme, kun mietimme, mitä oikeudellisesti voidaan tehdä tämän urheiluartiklan kanssa, mutta jos me käytämme sitä välineenä, niin paljonhan sillä voi tehdä, mutta tässä tarvitaan taakse paljon valmiutta. Tämä on ongelma. En puhu komissiosta, vaan monista muista toimijoista, yhdistyneestä kuningaskunnasta, alkomaista ja niin edelleen. No niin, kiitoksia sitten jäseniltä kysymyksiä, kommentteja esityslistalla. Rova Voskurt ensin. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys herra Paulderille komissiosta. Ja tämä koskee dopingin vastaista politiikkaa. Tämä on myös osa loppu päätelmiä. Tähän ei ole mitään uutta, meillä ei ole mitään virallista sopimusta urheilijoiden osalta. Tietoja välitetään myös muualle ilman, että meillä on mitään tietosuojaa. Eikä ole varmaa tietoa siitä, voidaanko näitä tietoja välittää kolmansille maille ja meillä on nyt siis työryhmä, joka pohtii sitä, miten Vadan koodisto sopii yhteen Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Komission, komissiolta haluaisin kysyä, mikä rooli komissiolla on, kun dopingin vastaisia sääntöjä muutetaan tai työstetään ja miten koordinointi onnistuu Vadan ja komission välillä, miten koordinointia voidaan parantaa ja miten saadaan jatkuvuutta tähän työhön. Ja jos Vadan sääntöjä rikotaan, jos ne rikkovat EUn sääntöjä, miten tähän suhtaudutaan? Me haluamme, että perussäännöistä pidetään kiinni. Muchas gracias. Eh, Signora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää kaikkia panelisteja. Heidän kommenttinsa olivat erittäin mielenkiintoisia ja minulla oli mahdollisuus tutustua herra Hikiin, kun olin Espanjan olympiakomitean varapuheenjohtaja. Joihinkin kysymyksiin täällä on jo vastaus tullutkin, mutta mielestäni tässä on tiettyä ristiriitaisuutta, juridinen ristiriitaisuus sopimuksen 165 artiklan osalta, jossa puhutaan ennen kaikkea perusurheilusta. Ja tämä, tässä on kysymys ennen kaikkea urheilumääräyksistä ja urheiluoikeudesta, joka pannaan täytäntöön alueellisella ja kansallisella tasolla. Olen tavannut useita urheilujärjestöjä ja he, ne eivät puhu minulle näistä asioista, vaan puhu, he puhuvat asioista, joita toivoisivat komission koordinoivan koska urheilujärjestöjen mukaan nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Koordinaatio on äärimmäisen tärkeitä asioita. Esimerkiksi urheilija-agentit, pelaajien vapaa liikkuvuus, valmentajien diplomien yhdenmukaistaminen ja niin edelleen. Siis tämä on yhte, tarvitaan yhteistä lainsäädäntöä monissa asioissa Euroopassa. Dopingin vastaisuun, vastaiset määräykset, syrjimättömyys. No, tässä on paljon erilaisia aiheita, jotka eivät mahdollisesti ole mukana tässä artiklassa 165, mutta kenties tässä voitaisiin löytää muitakin toimivaltuuksia muista artikloista, joita Euroopan unionilla on, siis toimivaltuuksia, jotta voitaisiin koordinoida näitä asioita. Ja tässä nyt todellakin tarvittaisiin tiettyä elettä, elettä joka ö, osoittaisi tätä yhtenäisyyttä Euroopan urheilussa. Mietitään nyt vaikka Ryder Cupin Euroopan joukkueen menestystä. Monet ihmiset ovat seuranneet innolla – eurooppalaisia golfin pelaajia, kun he voittivat amerikkalaisen joukkueen. No, miksi me emme kutsuisi tänne Euroopan parlamenttiin Ryder Cupin voittanutta joukkuetta voittopokaalin kanssa? Tällä voitaisiin saada paljon enemmän aikaan Euroopassa kuin monilla muilla päätöksillä, joita tehdään. No, sanoisin vielä komissiolle lopuksi, että näinä aikoina täytyy olla hyvin rohkea puheenjohtaja sanoi, että meillähän on juridisia menettelyjä, mutta minä melkein toivoisin, että me hyppäisimme paljon pitemmällekin, emmekä pettäisi niitä odotuksia, joita urheilun maailmassa tällä hetkellä on. Gracias. Mistä Kelly, please. Uh, first of all, I'd like to thank uh, the speakers. Haluaisin kiittää alustajia ensin. Mielestäni on tärkeää, että keskustellaan tänään urheilupolitiikan tulevaisuudesta Euroopassa. Mutta oletan, että jotkut ihmiset ovat skeptisiä. Herra Higgins taisi sanoa, että on vaara, että tulee bla bla blaata, höpö, höpö jos kuuntelee kaikkia komission mainitsemia asioita selonteosta, niin on vaara, että käsitellään asioita liian pinnallisesti eikä saada lopulta mitään aikaan. Joten on tärkeää että keskitytään joihinkin asioihin ja katetaan ne hyvin. Tämä tavoite, että 100 miljoonaa aktivoituisi 2020 mennessä liikkumaan, siitä voi olla kukaan olla eri mieltä. Siitä voi tulla suuria hyötyjä kaikille elämän alueille, terveydestä, urheilua ja niin edelleen, jos tämä saavutettaisiin. Ja se sopisi hyvin 2020 tavoitteisiin. Toiseksi kuitenkin, jos keskustellaan, kuten tänään keskustellaan, sitä taustaa vasten, että on vaikeuksia saada tarpeeksi jäteniä allekirjoittamaan urheilun eh, kirjallinen julkaisema, niin sekin olisi hyvin huono viesti. Koska erityisesti kun niin paljon on painotettu Lissabonin sopimusta artiklasta 65, mitä tehdään urheilulle, nostetaan odotuksia, kuten herra Hiki sanoi, ja sitten jos me jäseninä voimme saada tähän tarpeeksi allekirjoituksia, tai jos emme saisi allekirjoituksia tarpeeksi, se olisi hyvin negatiivinen viesti. Joten toivottavasti seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa ensi viikolla saamme tarpeeksi allekirjoittajia. Ja lopuksi haluan sanoa Erasmus-urheilulle. Minä kirjoitin siitä artikkelissa 14 kuukautta sitten se on hieno aja ja sitä pitäisi viedä eteenpäin. Muutama tavoite saadaan ne tehtyä hyvin ja sitten mennään eteenpäin. Hyvä kollega, haluaisin korostaa. Kirjallisella lausumalla ei ole mitään tekemistä tämän valiokunnan kanssa. Minä henkilökohtaisesti vastustan kaikkia tällaisia kirjallisia lausumia oliko se sitten, oli sitten täällä tai muissa kokouksissa, interryhmissä, minä vihaan kirjallisia lausumia. Joten älkää pakottako meitä tekemään jotain sellaista, mitä emme tee. Minä en ikinä allekirjoita kirjallista lausumaa, mutta minä teen koko ajan työtä urheilun puolesta. Täällä ei ole mitään tekemistä kirjallisten lausumien kanssa, joten älkää tehkö niistä niin tärkeitä. Ne eivät ole niin tärkeitä. Työ täällä on tärkeää. Ja työ intergrupeissa on tärkeää, mutta kirjalliset lausumat, no niistä voi vain sanoa mitä olen mieltä. Se on ajan hukkaa. Minä olen aina niitä vastaan. Seuraava puhuja. Herra Soini. Kelly, ah, herra Kelly vielä. Minä uskon, että jos ei tule allekirjoittajia tarpeeksi, se lähettää väärän viestin. Ei sitä kukaan pakota tekemään. Ne voivat allekirjoittaa, jotka haluavat. Noch einmal der schriftliche nicht das geeignet. Niin. Tällaiset kirjalliset lausumat eivät mitenkään sovi politiikan tekoon parlamentissa. Tämän todella allekirjoitan. Mutta jos teillä on lupa-aikaa, niin mikä siinä soini? Niin, arvoisa rouva puheenjohtaja, ihan alkuun sanon, että minä en nyt inspiroidu Lissabonin sopimuksesta, mutta se on toinen asia. Sitten tulee varsinainen kysymykseni. Niin meillä suomessa ja pohjoismaissa valtion rooli ja toiminta, toimivalta urheilun alalla on varsin rajattua eli siis liikunnan järjestämisestä vastaavat vapaaehtoiset kansalaisjärjestöt. Ja tämä pohjoismainen malli kaikissa pohjoismaissa on hyvin erilainen kuin mallit esimerkiksi keski ja etelä euroopassa jossa valtio säätelee paljon enemmän liikuntatoimia lainsäädännöllisin keinoin kuin meillä pohjoisessa. Ja liikuntasektori perustuu useissa jäsenvaltioissa pääasiassa vapaaehtoistoimintaan. Ja liikuntahan on Euroopan suurin kansanliike. Ja kun vuosi 2011 on eurooppalaisen vapaaehtoisuuden teemavuosi, niin tässä olisi erinomainen tilaisuus liikunnan kansalaistoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Ja sen takia kysynkin että kuinka hyvin komissio tuntee tämän jäsenmaiden välillä vallitsevan diversiteetin erot näissä asioissa ja kuinka sitä kunnioitetaan ja millä tavalla komissio sekä muut paneelin jäsenet aikovat tätä liikunnan vapaaehtoistoimintaa eun puitteissa edistää. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatketaan samalla kielellä, mikä alkaa tässä tulemaan tutuksi. Tuossa Kolukki nosti omassa esityksessään esille tämän artikla 165, 165 samoin kuin se tuli Kirkkepynkin esityksessä. Ja, ja kyllä se näin on, että sen määritelmä on hyvin epäselvä, siis sanotaan urheilu eri, e-, erityispiirteistä oleva määritelmä on hyvin epäselvä ja se vaatisi pikaista ratkaisua. Ja tähän asti komissio on aina sanonut, että asioita tarkastellaan niin tilanne- ja tapauskohtaisesti, mutta tämä ei ole kuitenkaan riittävä toimenpide, jos puhutaan niin urheilusektorin toimijoiden oikeusvarmuudesta. Ja nyt olisi niin tärkeää löytää jonkinlainen määritelmä ja, ja poliittinen ratkaisu siihen, että vaikkapa niin, että Eurooppa-neuvosto antaisi päätelmät määritelmän tulkinnasta sen vuoksi kysyisin komissiolta, että millaisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä tai tehdä erityispiirteiden määritelmää täsmällisemmäksi poliittisella ratkaisulla. Ja toinen vielä liittyen komission suuntaan, että komissio ei ole vieläkään antanut urheilua koskevia aloitteita. Urheiluliike on niin odottanut EU-yhteistyötä jo vuosikymmeniä ja nyt on tämmöisiä tietoja, että, että komissio lakkauttaa vuosiksi kaksituhatta kaksitoista ja kolmetoista suunnitellut urheilun toimintaohjelman valmistelut ja minusta tämä ei oikein mahdollista että jos nyt pannaan hanskat tiskiin tässä vaiheessa kun kuitenkin nyt on lopultakin saatu tämä, tämä urheilun oikeusperusta. Ja ihan lyhyesti vielä toivoisin että jos Kailart voisi kommentoida hiukan tätä, kun Kirkkepyy kertoi tästä, että tämä pyramidimalli ei enää toimi ja ja se on kuitenkin tämmöisen eurooppalaisen rahoitusmallin perusta ja mikä oma käsitykseni on, niin tuolla UEFan ja jalkapallon puolella on toiminut erittäin hyvin, ainakin ne suomalaiset esimerkit, mitä tiedän, että sieltä huippuseuroilta on tullut rahaa ihan sinne ruohonjuuritasolle asti. Olisiko tässä nyt konsultaation paikka, että UEFan malli levitettäisiin myös mui, mu, laajemmin urheiluperheeseen käytettäväksi niin, että todellakin tämä eurooppalainen rahoitusmalli voisi toimia, koska itse pidän sitä hyvin tärkeänä ja toimivana mallina ja, ja uskon, että että sillä olisi käyttöä tulevaisuudessakin. Kiitos puheenjohtaja. Se, mitä herra Palger aivan alussa sanoi tulevasta komission tiedonannosta, osoittaa selkeästi sen, kuinka laajasti meidän tulisi käsitellä urheilua ja ongelma, jonka kanssa meidän täytyy nyt taistella, on ensinnäkin täytäntöönpano. Meillä ei ole aina määrärahoja järkevien urheiluohjelmien käynnistämiseen. Meillä on hienoja tavoitteita, joita täällä esiteltiin EU 2020 strategian nimissä, jota voitaisiin toteuttaa. Ja toisaalta asia, josta on keskusteltu kahdessa valiokuntakokouksessa, on se, että komissio ei ole kovinkaan kunnianhimoinen urheilun lainsäädännön suhteen. Eli sellaisissa asioissa, joissa voitaisiin ehkä soveltaa muutakin oikeusperustaa kuin 165. Muistan, että vaadimme komissiolta tällaista urheilun välittäjien lisenssijärjestelmän käsittelyä, eikä tässäkään ole päästy pitkälle. Eli täytyy päästä eroon tästä ristiriidasta, että on hienoja tavoitteita, mutta toisaalta ei saada määrärahoja käyttöön eikä aloiteta oikeanlaisia lainsäädäntötoimia, joita urheiluseurat meiltä selvästikin odottavat. Ja siksi kysyisinkin läsnä olevilta urheiluseuroilta, herra hän tässä sanoi, että näyttää siltä, että komissio ei käsittele tätä aihetta kovinkaan kunnianhimoisesti ja siksi kysyisin, mitä konkreettisia odotuksia urheiluseuroilla on EUn urheilupolitiikasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Herra Colucci viittasi urheilun eri, erityispiirteisiin. Tässä ei riitä se, että toimitaan pelkästään kilpailusääntöjen pohjalta. Tähän haluaisin konkreettisia vasta- vastauksia. No, Erasmus urheilussa, olipa sen nimi mikä tahansa. Uskon, että me olisimme tähän aina valmiita. Olemme pyrkineet saamaan käyttöön määrärahoja jo aikaisemminkin ja juuri massaurheilulle olisi tärkeää, että me tukisimme – tätä, eli ei pelkästään suuria urheiluseuroja, vaan myös muita. No, mitä sitten tulee Lissabonin sopimukseen? Artikla 165 on aika epämääräisesti muotoiltu, mutta koska se on tällainen epämääräinen muotoilultaan, se tarjoaa meille myös mahdollisuuksia. Ja siksi me voimme tässä valiokunnassakin äh, määritellä sen, mitä haluamme tällä artiklalla toteuttaa, ja siksi tästä keskustelua tulisi jatkaa. Ehkä teemoja tulisi hieman jakaa, koska meillä on doping-kysymykset, ammattiurheilu ja niin edelleen. Paljon erilaisia teemoja. Tässä voitaisiin ehkä hieman keskittyä tiettyihin aloihin. Meidän tulisi käyttää hyväksemme sopimuksen antamia mahdollisuuksia käyttää mottona sitä, että jos kukaan muu ei tätä lähde tekemään, niin silloin kulttuurivaliokunta näin tekee. Kiitos się podziękować wszystkim. E, haluan kiittää kaikkia alustajia. Itse asiassa urheilupolitiikka, sitä ei ole määritelty. Se on päähaaste meidän valiokunnallamme, joka on suurin tämän politiikan tukija. Tässä yhteydessä haluan esittää kysymyksen, jos on toimivaltuuksia sopimuksen mukaan, niin miksi esimerkiksi kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikalla voidaan luoda urheilupolitiikkaa. Se, että ehdotetaan urheilumal- eurooppalaista urheilumallia, niin siitä haluan kiittää erityisesti herra Gardi, Gardovia, Gajardia, että hän näytti meille johdonmukaisen eurooppalaisen urheilumallin tavoitteena – johon otetaan mukaan sekä ammatti- että amatööriurheilu, tämä pyramidi, joka perustuu edustavuuteen ja solidaarisuuteen, on eurooppalaisen urheilun mallin ajatus, johon pitäisi pyrkiä, eurooppalaista urheilupolitiikkaa. Tietysti poliitikko pitäisi määritellä mitä pikimmin. Kaikki kysymykset, joista herra Polker puhui, eivät ole tavoitteita. Ne ovat politiikan realisoinnin tavoitteita. Sen vuoksi minun mielestäni määrittely niin kuin Kollutsisen ehdotti, antaa laajaa toimintapohjaa urheilupolitiikalle. Mehän emme sitä toimeenpanna käytännössä, me voimme sitä koordinoida sillä ehdolla, että, määritellä, että se määritellään. Eli kysymykseni asiantuntijoille, että muiden määriteltyjen politiikkojen mallin mukaan, jotka komissio ja ovat määritelleet, voimmeko luoda puitteet eurooppalaiselle urheilupolitiikalla pyramidiperiaatteen mukaan. Ja voidaanko sen toteuttamista koordinoida jäsenvaltioiden ja urheilujärjestöjen kanssa kussakin jäsenmaassa? Kiitos. Uh, ja vielä viimeiseksi Markus Koria. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen uh, kuuleminen sekä muodoltaan että sisällöltään. Uskon kuitenkin, uskon, että nyt kuulimme paljon siitä, mitä urheilun tulisi edustaa EU:ssa. ssa Tässä täytyy ottaa huomioon siis yhteistyö, vapaaehtoistyö, maahanmuuttajat, vammaiset ja niin edelleen. Mutta toisaalta näimme, mitkä ovat meidän me esimerkiksi koordinoinnissa, urheilupolitiikassa jäsenvaltioiden välillä. Ja samoin tässä hieman katsottiin resursseja ja siitä, minkälaisia resursseja tulevina vuosina tarvitaan, jotta näitä politiikkoja voidaan lähteä toteuttamaan. Minulla olisi vain yksi huomio tai ehdotus. Ehkä tätä voidaan katsoa myös komission suunnalta. Kuten kollegat jo mainitsivatkin, niin toivoisin, että komission tiedonanto, jota lähdemme sitten työstämään sekä täällä valiokunnassa että sitten parlamentin täysistunnossa – niin toivottavasti siitä ei tule sellainen tilkkutäki, johon on yhdistetty kaikki mahdollinen, vaan nyt tällä hetkellä tarvitaan selkeitä tavoitteita EU-na. Täytyy päättää, mihin tavoitteisiin voidaan päästä, koska resurssit ovat ne, mitkä ne ovat. Ehkä näinä ensimmäisinä vuosina Lissabonin sopimuksen puitteissa voitaisiin toimia niin, että voidaan todella taata toiminnan ainakin minimitaso urheilujärjestöissä mieluummin niin kuin että puhutaan kaikesta mahdollisesta eikä toteuteta mitään. Joten tässä mielessä käännyn komission puoleen uskoakseni. Tämä on paras lähestymistapa. Grazie. Niin no niin, nyt herra Polger voi vastata. Myöhemmin sitten toinen kierros vielä. Herra Polger, voitteko vastata näihin teille esitettyihin kysymyksiin? Kiitos. Um, thank you, Madam Chair. Well... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä yritän vastata. Itse kysymyksetkin jo edustavat hyvin laajaa asioiden kirjoa, jonka urheilu kattaa ajetaan tässä rahoitusta ja sitten hyvin monimutkaisiakin oikeudellisia asioita tai esimerkiksi touppausta. No, tar- aloitan tästä viimeisestä asiasta, koska tuli ensimmäinen kysymys, joka, jonka Rova Boskurt esitti, eli doping. 165 artiklassa annetaan meille liikumavaraa toiminnasta dopingis, tässä artikkelissa puhutaan eksplisiittisesti urheilijoiden fyysisestä ja moraalisesta rehellisyydestä ja terveydestä, ja tämä on jo suora viittaus dopingin. Euroopan maailman antidoping-virasto sääntelee näitä doping-asioita, ja tämä virasto löytyy Kanadasta. Tässä on hallituksen edustajia ja urheilijajärjestön edustaja Euroopan manner. No, tämä on järjestön, järjestäytynyt mantereiden tasolla. Euroopan mantereella on viisi paikkaa tässä päätöksentekoelimessä maailmanlaajuisella tasolla kolme. Kaksi menee Euroopan neuvostolle ja kolme Euroopan unionille. Ja Euroopan unionilla on toimeenpanokomiteassa yksi jäsen. Tähän mennessä Eurooppa, Euroopan unioni, siis puhun Euroopan unionista, ennen Lissabonin sopimuksen täytäntöön voimaan astumista Euroopan unionia on edustanut kolme ministeriä. Eli näistä puheenjohtajuus Troikan maista. Yksi ongelma tässä järjestelmässä, kuten Rova Boskurt itsekin toi esille, on se, että tästä seuraa jatkumon puutetta. Tässä tarvitaan aina vir- verkostoitumista ja asiantuntijuutta, mutta tämä hieman häviää tässä ö, rotaatiojärjestelmässä, eurooppalaisessa hallintokomiteassa ja sen työssä. Nämä jäsenet myös menevät näihin kokouksiin ilman mitään mandaattia. Ei ole mitään mekanismia, jonka kautta heille annettaisiin mandaatti, niin kuin monilla muilla aloilla. Kun ministeri tai komission edustaja, komission jäsenet edustavat Euroopan unionia, he saavat mandaatin neuvostolta – ja Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja nyt sitten Euroopan parlamentin pitää antaa vielä oma hyväksyntänsä. Mutta tähän mennessä ei, ollut ollut, ei ole ollut minkäänlaista mandaattia näille Euroopan unionin edustajille. Joten eivät he oikeastaan edusta Euroopan unionia, vaan he puhuvat henkilökohtaisesti siellä. Eurooppa on hyvin heikossa asemassa, Euroopan unioni on hyvin heikossa asemassa. Huolimatta tässä nyt siitä, että Euroopan unioni Vadan budjettiin antaa noin 50 prosenttia varoista, mutta sillä ei todellakaan ole 50 prosenttia vaikutusvallasta, jonka pitäisi kulkea käsi kädessä rahoituksen kanssa. No, meillä on täällä Belgian puheenjohtajuuskauden edustaja. Belgia on kyllä tarttunut tähän ongelmaan ja on yrittänyt löytää ratkaisun Vadan johtokunta kokoontuu tällä viikolla tai ensi viikolla ja Belgian puheenjohtajavaltiona yrittää järjestää tässä, yrittää koordinoida Tämähän on sopimuksen asettama oikeudellinen velvoite. Jäsenvaltioiden täytyy koordinoida toimiansa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Vadassa, eritoten mitä tulee EU-lainsäädäntöön. Ja äh, lainsäädäntökysymyksiä Rova Voskort mainitsi tästä tärkeän asian, eli henkilötietosuojan. No Kanada on tietysti äh, Euroopan unionin ulkopuolelle, mutta sinne äh, Kanadan lähetettävät tiedot ne potentiaalisesti saattavat levitä koko maailmaan ja tämä on Euroopan unionin tietosuojadirektiivin vastaista, joten tässä nyt on ongelma. Ja edustajiemme eh, vadassa pitäisi myös puuttua tähän asiaan. Ja vadan on muitakin ongelmia, mutta me emme voi näihin puuttua ennen kuin meillä on joku mekanismi, jolla voidaan varmistaa koordinointi ja edustavuus. Belgian puheenjohtajavaltio on ottanut askeleen eteenpäin koordinaatiomekanismin kanssa, koska tänä päivänä, tänään iltapäivällä eh, urheiluministerit neuvostossa hyväksyvät eh, neuvoston johtopäätökset Euroopan unionin koordinoinnista, toimien koordinoinnista ennen Vadan johtokunnan kokouksia. Joten meillä on tässä nyt väline. Olen ymmärtänyt, että seuraavat puheenjohtajavaltiot Unkari ja Puola ovat valmiita tarttumaan tähän edustavuuskysymyksiin, koska nyt kun urheilu virallisesti on olemassa EU-sopimuksissa, niin neuvosto voi asettaa sellaisen järjestelmän, joka on todella edustava, e, jossa todelliset edustajat puhuvat Euroopan unionin nimissä. Tässäpä tämä ensimmäinen kysymys. Näin tietysti muihin kaikkiin kysymyksiin käytän näin paljon aikaa. Haluaisin sitten vielä puhua artiklasta 165 ja sen antamista mahdollisuuksista, koska tämä pitkälti määrittelee sitä kunnianhimon tasoa, joka meillä voi olla. Artikla 165 ja määräykset urheilusta tässä artiklasta. Itse nämä ovat koulutusartiklaan mukaan otettuja määräyksiä. Tässä nimenomaisessa artiklassa me saamme kaksi toimintavälinettä. Yksi niistä on neuvoston suositukset, mutta nämä nyt ovat neuvoston suosituksia – komission ehdotuksesta. Parlamentilla ei ole mitään roolia näiden suositusten hyväksymisessä. Tämä on valtaisa heikkous tässä osassa sopimusta. Se tietysti heijastelee sopimuksen tekijöiden näkemyksiä siitä, että nämä alueet ovat hyvin vahvasti toissijaisuusperiaatteen alaisia. Mutta lopputuloksena on se, että Euroopan parlamentilla ei ole mitään roolia näiden johtopäätösten hyväksymisessä. Tämä on harmi juttu, koska nämä suositukset voivat muuttaa sitä, millä tavalla sääntöjä pannaan täytäntöön. Nämä voivat olla jo, esimerkiksi ohje, sääntöjä ohje nuoria siitä, millä tavalla esimerkiksi jäsenvaltiot panevat täytäntöön politiikkaa. Ja valitettavasti Euroopan unionin un, parlamentille ei tässä aktiviteetissa tule roolia. No mitä 165 muuta antaa? Se antaa meille mahdollisuuden hyväksyä kannustintoimia, eli toisin sanoen ohjelmia. Tässä Euroopan parlamentilla on täysi rooli, koska tämä on yhteispäätösmenettelyssä. Valitettavasti, valitettavasti Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus astui voimaan tasan tarkkaan väärään aikaan, ajatellen talous- ja rahoituskontekstia. Artikla 165 antaa meille oikeusperusta, mutta se ei anna meille budjettia. Alun perin ajattelimme komissiossa, että olisi hyvä, jos saataisiin miniohjelma, jolla voitaisiin kattaa tämä kuilu 2014 ja valmistelevien toimien välillä. Kiitos teidän toimien, mutta me tietysti huomasimme, että budjetti otsake, jossa, jonka puitteissa toimitaan, ei siellä ole enää rahoja rahat pitää kerätä jostain muualta. Esimerkiksi Erasmuksesta, tykkäisittekö siitä? Muistatte rouva puheenjohtaja, rouva varapuheenjohtaja, yksi viimeisistä asioista, joita teimme edellisessä työssänne, kun olin mediavastaavana, niin oli tämä Media Mundus-ohjelma. Ja tämä meni yhteispäätökseen vaikeana aikana. Me tiesimme, että rahoja ei ole. Jo kolme kertaa viisi miljoonaa euroa. Mistä sitten löydetään urheiluohjelmaan rahaa? Seuraavalle kahdelle vuodelle ei budjettiotsakkeessa ole varoja. Tämä on realiteetti. Ja jopa Media Mundus, jolla nyt on oikeusperusta, ja se on ihan täysimääräinen ohjelma. Ensi vuodesta ei voida panna täytäntöön, ainakaan ensi vuoden alussa. Miksi? koska budjettineuvottelut 2011 budjetista romahtivat toissa päivänä. Meillä ei ole budjettia. Joten te, eh, MEPit, olette täysin tietoisia näistä budjettiongelmista. Ja tämä pätee nyt vuoteen 2011. Tämä on vain ennakkokatsaus siitä, mitä tulossa on monivuotisten rahoituskehysten osalta 2014 jälkeen. Tästä tulee kyllä kovin kovin rankka taisto resurssien saamiseksi. Tullaan pyrkimään myös siihen, että halu, päästään ero Erasmuksesta ja mediasta ja koulutusohjelmista ja me olemme päättäväisesti kyllä esittämässä myös uusia ehdotuksia. Tämä tulee tiedonannon muodossa kerromme, että komissio aloittaa vaikutusarvion uudesta urheiluohjelmasta 2014 jälkeen. Puhuin Rova Vasilon kanssa. Me olemme me todella aiomme esittää ehdotuksen 2014, mutta kokonaiskontekstissa tässä talousarvion osalta, niin jos EU-budjetti pysyy samassa kuin se on tai se vähenee, niin, vähenee, niin kovin hankalaa tulee olemaan toimiminen. Tämä ei ole realistista. On vaikea saada uusi ohjelma hyväksyttyä, vaikka me täysin uskomme urheilun tukiohjelmaan. Valmistelevat toimet ovat tämän osoittaneet, että se on tärkeää. No niin, tämä sitten näistä kannustimista. Mitäs sitten vielä? No, monet jäsenet puhuivat täällä mahdollisuudesta toimia muiden artiklojenkin pohjalta. No on aivan totta, että me voimme ottaa urheilun mukaan mm, ja valtavirtaistaa sen esimerkiksi koulutus- ja nuorisoaloilla. Ja näin me aiomme tehdäkin. Nuorison osalta aiomme asettaa urheilun painopistealueeksi Youth and Action-ohjelman täytäntöönpanossa ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Herra Harn, joka on vastuussa äh, aluekehitysrahastosta, tiedätte, niin hän on osoittanut suurta avoimuutta sille, että rahoitettaisiin urheilua rakennerahastoista. Mutta monet oikeudellisista artikloista, esimerkiksi kilpailuartikla sopimuksessa, ne ovat sellaisia, että ne aktivoituvat vasta kun ihmiset valittavat niistä, kun ihmiset haastavat asian tuomioistuimen eteen. Ja tässä tuleekin tämä kysymys erityispiirteistä esiin. Kuten herra Kolutsi kysyi, mistä tässä nyt on kysymys urheilun erityispiirteissä. Eihän tämä meidän tehtävänämme ole määritelmä, määritellä tätä. Poliitikot erilaisten poliittisten asiakirjojen kautta, Euroopan parlamentin päätöslauselmien kautta esimerkiksi voivat vaikuttaa siihen, miten tämän urheilun erityispiirteen käsite kehittyy, sen tulkinta kehittyy. Tuomioistuimessa on Lissabonin sopimuksen voiman astumisen jälkeen yksi tapaus käsiteltäviä, Olivier Bernard, jalkapalloilijan tapaus. Ja tässä tuomioistuin jopa mainitsi urheilun erityispiirteensä. Ne ei pitänyt mainita, ollut pakko mainita, mutta se teki sen, se valitsi sen, että se mainitaan. Tämä on oikein hyvä viesti tulevaisuutta ajatellen. Me voimme käyttää tätä erityispiirrettä, erityisyyttä niin, että rakennetaan tässä EU-lainsäädännön, primäärilainsäädännön, direktiivejä ja niin edelleen tulkintaa. No, lopetan nyt tähän, hyvä puheenjohtaja. Jos joku asiantuntijasta haluaa lyhyesti kommentoida tai lisätä jotain, niin voidaan tehdä se nyt. Muuten jatketaan kollegoiden osalta täällä. Mutta lyhyesti. Olkaa hyvä. Madam, don't worry, I will not risk... Herra puheenjohtaja, Yksi asia, joka on mainittu täällä. Me olemme ainut manner, jolla ei ole eurooppalaisia olympialaisia. Ne ovat Afrikassa, asialliset olympialaiset ja panamerikkalaiset olympialaiset, hyvin menestyksekkäät sellaiset. Meillä on juniorikilpailut Euroopassa. Ja nyt ollaan tekemässä toteuttavasta tutkimusta tällä hetkellä siitä, että miksi Euroopalla ei pitäisi olla omia man, mantereen kilpailujaan. Ja odotamme tämän tuloksia noin vuoden päästä ja vakavia keskusteluja käydään tällä hetkellä. Eurooppalaiset mantereen olympialaiset voisivat olla hyvä yhteistyökumppani sille, mitä Euroopan parlamentti yrittää tehdä urheilun kanssa. Now, Mr. Tver. Hvala lepa za eh, besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin kysyä herra Polgerilta siitä, miten EUn rooli voidaan vahvistaa vadassa. Mutta oikeastaan hän vastasikin tähän jo hyvin pitkälti. Ehdottaisin, että EUlla olisi tässä järjestössä pysyvä edustaja parlamentista, komissiosta ja neuvostosta – Tämä vahvistaisi meidän rooliamme. Itse olen ollut urheiluministerinä Vadan jäsen silloin, kun Vada oli kriisissä. Varapuheenjohtajalla muu vetäytyi viime hetkellä ja tähän puheenjohtajan paikalle valittiin jälleen Australialla. Kyllä hän hoitaa tehtävänsä hyvin, mutta EU ei ole kyllin hyvin edustettuna vadassa, kun ottaa huomioon, että me rahoitamme sen toimia 50 prosenttisesti. Haluaisin kysyä, onko olemassa antidoping-tutkimuksia, jotka vastaavat EU-lainsäädäntöä tietosuojan osalta. Jos näin ei ole, niin silloin on mahdollisuus se vaara siitä, että asioita joudutaan käsittelemään oikeudessa. Ja sitten kysymys herra Hikille. Milloin myös shakkiliitot otetaan mukaan tähän perheeseen? Okei, okay. Mrs. McCagley. Great Britain. Thank you, Madam Chairman. Um, and thank you for the contributions from... Yeah. Kiitoksia asiantuntijoiden esityksistä tänään uefa ja OSesta. Olisin ollut kunnolla vähän Haluaisin kuulla enemmän rohjuuritason urheilusta ja haluaisin tietää, että mitä siellä tunnetaan, että miten EU voisi lisätä niille lisäarvoa. En tiedä, olisiko ollut asiantuntijoilla enemmän tästä sanottavaa. Kysymys kuitenkin komissiolle rahoitukseen. Nyt kun Lissabonissa sopimuksessa mainitaan urheilu, niin siellä olemme nostaneet odotuksia ja miten se liittyy sitten rahoituksia, erityisesti ruohonjuuritason urheiluun. Siinä on kuilu ja sen mainitsit ja arvostan sitä. Ymmärsin, että ei pelkästään tuleva rahoitus ole vaarassa, vaan että näytätte sanovan, että ehkäpä aluerahastot, rakennusrahastot, rakennusrahastot voivat ottaa urheilun mukaan. Voitteko antaa tästä mitään takeita ja milloin tämä saattaisi tapahtua? niin että ihmisillä olisi selkeyttä siitä tilanteesta urheilun rahoituksen osalta. Toinen pointti on sidosryhmien mukaanottamisesta. Ymmärtääkseni hyvin vaikea saada näitä kaikkia sidosryhmien mukaan konsultaatioihin. Miten teette näitä listoja, että ketä konsultoidaan, kuka kutsutaan, kun tätä politiikkaa kehitätte? Koska Meillä on se tunne todellakin, että vähemmistöurheiluilla ei ole mahdollisuutta saada ääntänsä kuuluviin tai esittää ideoitaan siitä, että missä EU voi antaa lisäarvoa niille, joten haluaisin todella tietää, miten sidosryhmäluettelot laaditaan. Ke Signora Costa. Costa seuraavaksi Italiasta. Kiitos puheenjohtaja. Minä todella arvostin tämän aamun kuulemista, joka oli hyvin rikas. Kiitos myös komissiolle. Kolme kysymystä. Artikla 165 jättää monia kysymyksiä avoimiksi. Ja nämä on kyllä tuotu jo hyvin esiin, mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että urheilusta puhuttaessa täytyy toimia ainakin kolmella tasolla. 165 artikla oikeuttaa sen, että EU käyttää urheilua poliittisesti merkittävällä tavalla. Tämä on hyvin tärkeää. Meillä on kolme tasoa. Ensinnäkin horisontaalinen urheilun taso. Tästä ei ole epäilyksen häivääkään. Tähän liittyy monia muitakin sopimuksen artikloita, kuten terveyteen ja koulutukseen liittyvät kysymykset. Mutta tähän liittyy kuitenkin myös urheilun erityispiirteet, ja tässä pyytäisin, että me ja muut urheilujärjestöt valkoisen kirjan jälkeen auttaisivat meitä löytämään tiettyjen profiilien kautta nämä erityispiirteet. Meidän täytyy kunnioittaa esimerkiksi terveyteen ja vapaaehtoisten ja alaikäisten oikeuksia kuten ne ovat perussopimuksessa mukana. Esimerkiksi liikkuvuus urheilussa on hyvin tärkeää ja sen avulla voidaan päästä siihen, että nämä eri alat voidaan entistä paremmin sovittaa yhteen EU-ssa. Tässä tarvitaan tietysti resursseja. komission aluekysymyksistä vastaavan jäsenen kanssa on keskusteltu näistä asioista. Ja tämä on hyvin tärkeä vuoden 2011 kannalta. Ja tässä puhuttiin siitä, että liikunta lisättäisiin esimerkiksi kouluissa. Tätä täytyisi jotenkin myös mitata ja ehkä tämä voitaisiin suunnata rakennerahastojen toimiin. Ja ehkä myös yksityiset tahot voisivat olla tässä paremmin mukana. Ehkä hieman huvittavakin asia, jonka haluan sanoa, on se, että Euroopan tason lottorahat ovat hyvin suuria vuosittain ja en ymmärrä, miksi näitä rahoja ei voitaisi käyttää myös urheiluun. Italiassa näitä varoja käytetään esimerkiksi kulttuuriin, joten tätä tulisi pohtia. Ja sitten lopuksi se, mitä kollega Fisa sanoi, olen yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme jotakin symbolisia tapahtumia. Esimerkiksi tämä eurooppalaisten olympialaisten mahdollisuus kuulostaa hienolta. Ja sitten mahdolliset urheilupääkaupungit voisivat olla tällainen mahdollisuus. Ja tähän yhteisessä hallinnointiin jotkut suhtautuvat kriittisesti, toiset taas eivät, mutta on tärkeää, että joka tapauksessa tämä ei olisi mitenkään vertikaalista tai pelkästään horisontaalista, vaan että tähän saataisiin todella mukaan paikallistaso. Kaupunkien tulisi myös pyrkiä siihen, että urheilun asema parantuisi. Kiitoksia. Mrs. Sensin, Senisin. Serdecznie dziękuję zaproszonym gościom. Kiitoksia vieraille hyvin mielenkiintoisista alustuksista. Ymmärrän täysin nämä huolenaiheet ja kärsimättömyyden urheilupiireissä koskien tulevaa, tulevaa urheilurahoitusta EU-sta, jota siis ei ole. Näyttää siltä, että komissio ei ota huomioon näitä velvoitteitaan eikä esitä oikeanlaista urheilurahoituksen ohjelmaa. Tietysti jäsenvaltiotasolla on rajoitteita budjeteille, mutta ainahan joitakin rajoitteita on. Ainahan on tärkeämpiä tavoitteita ja prioriteetteja. Ja sen vuoksi meidän täytyy tehdä työtä sellaisessa olosuhteessa, kun olosuhteita ovat. Polish. Is now Polish translation? Now Polish? Yes? Okay. Continue. A więc musimy pracować w takich okolicznościach. Joten täytyy tehdä työtä sellaisessa olosuhteessa, kun olosuhteet ovat only listened in German and not in Italian, not in, uh, in Spanish. Ei tullut eteläksi espanjaksi. You should listen English. Okay. Pitäisi kuunnella englantia. Emme voi odottaa parempia aikoja, vaan täytyy tehdä työtä sellaisissa olosuhteissa kuin ne ovat. Eli siinä mielessä kysymys komissiolle. Minkälaisia konkreettisia toimia voivatko tulkit huolehtia siitä, että kaikille luvatulkille kielille tulee tulkkaus? Znaczy ja mówię przez mikrofon. No minähän puhun mikrofoniin. Das ist euer Problem. Ist nur in der ersten Reihe. Setzt euch. Vain ensimmäisessä rivissä on ongelma. Menkää sinne taakse istumaan, sanoi puheenjohtaja. Niin, toivon, että nyt toimii tulkkaus. Sekä jo, myöskin ensimmäiselle riville. Pitääkö toistaa kysymys komissiolle vai jatkaa? No näin on. Minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta se voi tukea urheilun ottamista jo olemassa oleviin ohjelmiin, kuten nuorison liikkuvuusohjelma ja terveysohjelmat, rakenneohjelmista Daphne Life, seitsemäs puiteohjelma, niin että voidaan luoda paremmat olosuhteet urheilun toimien rahoittamiseen Euroopassa. Urheilulla on suuria koulutusarvoja se opettaa lain ja sääntöjen noudattamista yhteistyötä, se auttaa torjumaan yhteiskunnallista syrjäytymistä. Nämä edut ja vaikutukset, joita urheilusta tulee, ovat todellakin hyvät. Niitä ei kuitenkaan usein voida mitata määrällisesti. Se edistää terveyttä, joten kannattaa investoida urheilun. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Täytyy lopuksi myös sanoa, että hyvin hämmästynyt olen rouva puheenjohtajan asenteesta ja väheksymisestä tätä 62 eh, julkilausumaa kohtaan, jossa tuetaan amatööriurheilua. Tästä julkilausumasta ovat kiinnostuneet kaikki urheilujärjestöt. Professori Kolutsi kysyi, että mitä ja kuka voi tehdä urheilun, amatööriurheilun kehittämiseksi, niin juuri me jäsenet voimme antaa eh, ilmaista tukemme amatööriurheilun kehittämiseen rouva puheenjohtaja tietysti interryhmissä valiokunnassa toiminut on tärkeää, mutta myöskin nyt allekirjoitetaan tämä julkilausuma 62. Puheenjohtajan pitäisi sen sijaan, että kritikoi sitä, niin koko sydämestään sitä tukea ja ensimmäisenä allekirjoittaa se, niin kuin 225 jäsentä on jo tehnyt. Koska minun mielestäni se on yhtä tärkeää kuin äänestäminen elokuvista – johon rouva puheenjohtaja niin usein kehottaa. Minä kehotan nyt rouva puheenjohtaja yhtä innokkaasti siihen, että hän tukisi meidän julkilausumamme, 62, koska se on meidän julkilausumamme, meidän valiokunnastamme tuleva. Kiitoksia. No, ette te minua enää tästä saa vakuuttuneeksi. Tämä, mitä sanon, ei liity mitenkään äh, sisältöön. Nämä ovat tällaista työllisyysterapiaa, tällaiset julkilausumat, mutta ei, ei niillä mitään poliittista painoarvoa ole. Eli voitte kyllä jatkaa tämän kanssa eteenpäin. Kyllä minulle tämä sisältö sopii. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is én is beállok abba a sorba, akik gratulálnak a szervezőknek ahhoz, hogy... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella tilaisuuden järjestäjiä tästä kuulemisesta. Kuulimme paljon mielenkiintoista tietoa. Haluaisin ottaa kantaa ensinnäkin siihen, että 500 miljoonaa ihmistä, ihmisestä 60 prosenttia ei tee, ei harrasta lainkaan liikuntaa ja haluaisimme, että ainakin sata miljoonaa ihmistä innostuisi liikunnasta. Mitä voimme tässä tehdä? Haluaisin eh- sitä ehdotuksen ja sitä kysymyksen. Unkarissa meillä on tällainen urheiluministeriön internet-sivu, jossa voi tehdä erikielisiä hakuja siitä, minkälaisia urheilujärjestöitä tai seuroja, seuroja on olemassa, mitä urheilutapahtumia järjestetään. Ja ehkä tätä asiaa voitaisiin edistää haluttaessa myös Euroopan tasolla. Kysymys kuuluu vain, kuinka tämä tehtäisiin. Esimerkiksi yksityinen puoli, sitä täytyy pohtia. Sitten toiseksi Mm, aivan piakkoin alkaa Unkarin puheenjohtajakausi. Me haluamme, että urheilu on läsnä toimissa ja olemme aika ylpeitä siitä, että ei monessakaan Euroopan maassa pääministeri ole mikään kaksinkertainen olympian voittaja tai että urheiluministerikin on hyvin menestynyt. Eli me tulemme todella suurella tietotaidolla käsittelemään näitä kysymyksiä. Sitten vielä kolmas pieni huomautus. Täällä mainittiin tällainen urheilu Erasmus-ohjelma ja komissiolla on tähän liittyen tiettyjä velvoitteita ja se on tehnytkin jo jotakin. Ja huhtikuun alussa järjestetään Budapestissa Erasmusta koskeva yleiseurooppalainen kokous. Ehkä ette vielä tiedä tästä, mutta tällä on tärkeä rooli. Ja siksi todella tulemme tekemään kaikkemme, että urheilu saataisiin myös Erasmus-ohjelmaan. Thanks very much, uh, Chairman. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. Ensinnäkin ilmaisen yhteisen pettymyksemme ja turhautumisemme siihen, että Euroopalla ei ole urheilu, urheiluohjelma ensi vuonna, koska talousarviota ei ole. Meillä on kaikki nämä eri vaatimukset urheilujärjestöiltä, jotka haluavat todella luoda yhteistyötä ja koordinointia tässä, joten meidän täytyy nyt kohdata tämä turheuttunoisuus. Haluaisin keskittyä prioriteetteihin lähi tulevaisuuden eurooppalaisessa urheilupolitiikassa. Ja yksi näistä prioriteeteista on eh, harrastelijajärjestöjen, mutta myös ammattijärjestöjen eh, klubien rahoituksellinen vakaus. Monilla näistä on valtaisia eksistentiaaliongelmia rahoitustalouskriisin takia ja meidän täytyy tukea niitä ponnisteluja, joita nyt UEFassa, mutta myös muissakin eh, urheilujärjestöissä tehdään, kun annetaan suoria lupia näille klubeille. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan rahoituksellista fair playtä tässä ja kilpailu eh, tasapainoa tässä pienempien ja suurempien liigojen välillä. Meidän täytyy todella tukea näitä ponnisteluja. Ja rouva puheenjohtaja, tähän vahvasti liittyy myös se, että meidän täytyy jatkaa ponnistelujamme, mitä tulee paikallisten pelaajien, pelaajilla käytävän kaupan edistämiseen. Me olemme jo pitkään tätä asiaa käsitelleet. Meillä on näitä kotona väsettyjä sääntöjä näistä ja UEFA ja kansalliset järjestöt ovat toimineet tässä. Tämä on todellakin terveen ja kilpailukykyisen urheilun etujen nimissä. Klubejen täytyy innostua enemmän investoimaan paikallisiin pelaajiin. Ja tästä on kyse artiklassa 165kin urheilun sosiaalisista ja koulutuksellisista aspekteista. On erittäin tärkeää, että klubit saavat myös kompensaatiota silloin, kun he investoivat paljon rahaa paikallisnuorisoon. Joten kysymys tässä myös sidosryhmille ja komissiolle ja neuvostolle, jotka ovat läsnä, ovatko nämä tahot valmiita jatkamaan urheilujärjestöjen ponnistelujen tukemista yhtäältä lisensoinnin osalta ja toisaalta sitten myös paikallis urheilijoiden investointeihin osalta. Haluaisin, kun olen neuvottelutiimin jäsen budjetin osalta 2011 ja sen jälkeen, niin ei ole selkeää se, mitä nyt tapahtuu. Ehkäpä on nopea menettely, ja jos neuvosto liikkuu, niin ehkäpä tämän vuoden loppuun mennessä saamme budjetin, mutta mitään ei ole päätetty tähän mennessä. Mutta voi olla niin, että väliaikaiset 12 osat tulee ainakin 2011 vuoden loppuun ja toivottavasti sitten myöhemmin maaliskuussa tai jotain sellaista uusi budjetti. Kaikki riippuu nyt siitä, mitä tapahtuu neuvostossa. Ja haluaisin saada teidät huomaamaan sen, että miksi parlamentti ja neuvottelutiimimme oli niin tiukkana, koska se, mistä keskustelemme tänään – uudet kompetenssit urheilun alueella, toimivaltuudet, ne ovat osa uusia toimivaltuuksia, jotka tulevat Lissabonin sopimuksen myötä. Ja koko poliittinen taistelu neuvoston kanssa koskee sitä, että ottaako se Lissabonin sopimuksen vakavasti vai ei. Ja on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole valmiit ottamaan Lissabonin sopimusta ja uusia toimivaltuuksia parlamentille todellakin vakavasti. Yhdistynyt kuningaskunnan Alankomaat ja joitakin muita. Ja se on se suuri ongelmamme, ja sen vuoksi me budjettineuvottelijatiiminä tiiminä olemme olleet niin sitoutuneita tekemään selväksi, että kyse ei ole pelkästään toimielimemme intressistä, siinä on kyse EUn uudesta poliittisesta roolista, ja että tarvitsemme resurssit sitä toteuttaa, ja mielestäni jos pystymme säilyttämään nykyisen tason EU-budjetissa maksuissa, noin 130 miljardia vuodessa, niin sitten Euroopan tasolla voimme olla menestyksekkäitä, kuten herra Cameron yhdistyneen kuningaskaan pääministeri julisti huippukokoukseen, että hän haluaa mennä 0,8 eh, prosenttia alaspäin. Se tarkoittaa, että menetettäisiin 30 miljardia budjetista ja sitten täytyy leikata monia ohjelmia politiikan aloja ja sen vuoksi kun sanotaan, että kulttuuriohjelmat, rakenneohjelmat ovat vaarassa tällä hetkellä, eikä kukaan tiedä, että mikä poliittinen eh, lopputulos koko tästä pelistä on. Tiedän, että te olette ihan jäsenvaltioiden tasolla ja otatte senkin huomioon osa teistä, mutta tässä on poliittinen taistelu vallasta EU-ssa seuraavina vuosina jäsenvaltioiden sisällä, mutta myöskin yleisellä tasolla globaalisti. Ja nyt sitten mitä haluaisin urheiluasiasta sanoa. Minun tulkintoni mukaan on todellakin olennaista se, mitä Mikkel Kalucci sanoi. Kyse on siitä, että annetaan elävyyttä artikla 165. Äh, kyse on koordinaatiosta ja Erasmus urheiluohjelmasta pidän kovasti, koska mielestäni todellisella urheilulla on aina taloudellinen vaikutuksensa, mutta useat ihmiset haluavat taloudellista menestystä, mutta haluavat mennä taloudellisen menestyksen pidemmälle. Kyse on todellakin hauskanpidosta, on kyse siitä, että saamme ihmiset mukaan, on kyse amatööreistä. Ja sen vuoksi poliittisesta näkökulmasta, jos me Euroopan tasolla olemme valmiita ja pystymme kommunikoimaan sitä, että EU on kyse myös hauskanpidosta, niin sitten meillä on paljon menestystä. Kiitos. Our rapporteur for budget in the Culture Committee, Mr. Sitten herra Lokkikaart, eh, budjettiesittelijä eh, Budgetkoordinator her i udvalget blev en lille smule provokeret af det, som Mr. Pokker sagde omkring, øh, omkring budgettet. Se, mitä herra Puto sanoi budjetista, siihen minun varmaan täytyy vastata selvittääkseni asiaa. Se, mitä minä ymmärsin, Meillä on ollut tästä puutteita. Haluaisimme 10 miljoonaa, saatiin kolme. Jos nähdään, että se on tilanne, niin meillä on vähän liikkumavaraa vielä. Kyse on poliittisesta tahdosta nyt. Jos haluamme kuluttaa rahaa tällä alueella, ymmärrän tietysti tämän turhautuneisuuden, mutta en ymmärrä sitä sanotaan, että ei olisi mitään mahdollisuuksia meille avoimena. Аз благодаря за възможността за това изказване, госпожо председател. Ще бъда... Kiitoksia mahdollisesta puhua tänään. Puhun lyhyesti. En ole urheilun asiantuntija. Kuitenkin olen kansalainen. Ja kansalaisena tuen täysin professori Colucin ideaa. Mielestäni massaurheilupolitiikkamme pitäisi olla aloitteellista. Mitä sitten tulee urhe- ammattiurheiluun? Se on suurta bisnestä. Ja minusta näyttää siltä, että meidän tarvitsee olla niin aloitteellisia siinä urhe- ammattiurheilussa. Toinen pointtini on se, että tässä salissa meillä on tänään Bulgarian urheiluministeri herra Svilen Neikov. Ja olisin kiitollinen, jos antaisitte hänelle mahdollisuuden ilmaista hänen mielipiteensä urheilun osalta. Kiitoksia. Okay, thank you very much, but we have experts and we have the commission and we have no time. So thank... Kiitoksia, mutta meillä on vielä asiantuntijat ja komissio ja ei aikaa löydy. Tervetuloa Bulgarian ministeri, näinkö sanoitte Bulgariasta kyllä. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja kuuntelitte sitä, mitä sanoin. Sanoimme täällä. Käyttäkää sitä iltapäivällä. Toivottavasti voitte hyödyntää tätä iltapäivällä, mitä kuulette täällä tänään. Thank you. I will be very, very brief. Um... Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti. No, näyttäisi siltä, että budjetista tulee ristiriitaisia tietoja. Tämä on mielenkiintoista, mutta näinhän aina käy. Jotkut ovat positiivisempia kuin toiset. No, selvää on, että valtaisia budjettirajoituksia ja vaikeuksia on, ja tämän vuoksi mielestäni valiokuntana meidän täytyy hyvin selvästi olla tietoisia siitä, mitä tässä nyt ajetaan takaa. Tämä keskustelu on ollut erittäin hyödyllinen ja innostava. Täällä on kuultu paljon eri näkemyksiä, mutta jossain vaiheessa, ja mielestäni nyt kun valmistellaan vuotta 2014, meidän täytyy ryhtyä näihin valmisteluihin nyt jo valiokuntana. Meidän täytyy olla hyvin selvillä siitä, mitkä meidän prioriteettimme ovat, mitä me haluamme tässä saada aikaiseksi. Näyttäisi siltä, että tässä on lähinnä nyt kaksi asiaa aivan niin kuin herra Vele puhui, otetaanko ammattiurheilu tässä mukaan, mukaan lukien doping-lainsäädäntö, vaiko yrittämmekö enemmän edistää asioita paikallisella ruohonjuuritasolla ja koordinoida ja rohkaista hyvin vakavasti ruohonjuuritoimintaa. Ja tämä on kyllä minun oma preferenssini. Mielestäni tässä on valtaisasti työtä ja me olemme kuulleet paljon näistä hyödyistä, esimerkiksi terveyshyödyistä ja ajattelen myös tässä myös sosiaalisen kohesio, ihmisten yhteen tuomisen tuomista hyödyistä yhteisen hengen luomisesta. Joten minä toivoisin, että tämä jossain vaiheessa tulisi esityslistalle niin, että voitaisiin käydä lisäkeskustelua siitä, mitkä valiokunnan prioriteetit ovat, niin että sitten kun tätä kaikkea käytäntöön sovelletaan, niin tiedetään tarkkaan, minne ollaan menossa. Jos me emme tätä keskustelua käy, niin sitten meillä ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia saada aikaiseksi mitään näinä vaikeina aikoina. Danke, der Herr Boris für eine halbe Minute, bitte. Herra Boris, puolitoista minuuttia. Tehän puhuitte jo. Kiitoksia mentyväisyydestä. Kysyin Kolutsilta ja Polkerilta, että urheilu ei ollut 2020 strategiassa. Koulutuksella on suuri osa, se ei ole eurooppalaista politiikkaa, vaan isävaltioiden politiikkaa. Ja minun kysymykseni, teidän tietoinen mukaan, voimmeko aiheuttaa sen, että määritelty politiikka tehtäisiin virallinen asiakirja, joka käsittäisi sekä ammattilaiset että amatööriurheilun. Johdatettaisiin kaikki vaikeat asiat koskien äh, dopingia, äh, nuorin ammattilaisten tukemista, äh, että ne olisivat tässä horisontaalisessa politiikassa mukana. Ja minun kysymykseni siitä, että jos ei puhuta, että ei puhuttaisi yleisellä tasolla, vaan horisontaalisista urheiluasioista Eikö tällaista asiakirjaa voitaisi tehdä urhe- virallisen neuvopolitiikan pohjaksi? Jetzt kriegt Herr Polger noch einmal das Wort. Herra Polger saa vielä puheenvuoron. Sitten kollegat, asiantuntijat, jotka mahdollisesti haluavat lisätä jotain tai haluavat puuttua johonkin asiaan tässä eh, keskustelussa, joka on tullut esiin. Herra Polger, olkaa hyvä. Die Brasilien kommt am Schluss dran. Bitte, Herr Polger. Um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos nyt voisin muutamiin näistä esitetyistä kysymyksistä vastata. Ensinnäkin rahoitus. Rahoitus ja ruohonjuuritason urheilu. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu ruohonjuuriurheilun merkityksestä. Meidän täytyy myös tehdä ero sen välillä, mitä Euroopan unioni voi tehdä ja mitä paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat tehdä. Euroopan unionin tehtävänä ei to- ole toimia korvaavana tahona, ei rahoittaa esimerkiksi paikallis jalkapalloklubien kenttien uudelleenrakentamista. mutta me voimme esimerkiksi rahoittaa ruohonjuurijärjestöjen rajat ylittäviä toimia, vaihto-ohjelmia, hyvien käytäntöjen vaihtoa, kilpailuja. Tämä me voimme tehdä. Pian tulemme kertomaan, mitä hankkeita ja hankkeita tuetaan tänä vuonna ja millaisia valmistelevia toimia on. Kiitos Euroopan parlamentin. Meillä on 12 tuettavaa hanketta myös äh, niin douppauksen alalla kuin myös äh, esimerkiksi äh, sosiaalinen mukaanotto urheilun kautta. Tämäkin on tällainen ruohonjuuritason lähestymistapa tähän asiaan. Ja tuetaan myös urheilu- ja vapaaehtoistyöhanketta. Ja tämä on myös erittäin ruohonjuuritason asia. Joten tällaista voidaan tehdä ja tällaista me ehdottaisimmekin tehtäväksi, ehdotammekin tehtäväksi tulevassa urheiluohjelmassa. Mitä valtavirtaistamiseen sitten tulee? Niin, no oletamme, että tässä nyt tulee olemaan rahoituskuilua ainakin vuosina 2012-2013. ja me hyvin päättäväisesti yritämme urheilua valtavirtaistaa muihin, muillekin aloille. Me aloitamme ihan kotipesästä, koska mehän hoidamme tätä Youth and Action-ohjelmaa, ja tästä puhuin aikaisemminkin, me ainakin ehdotamme eh, hallintokomitealle Youth and Action-ohjelmassa, että asetetaan urheilu prioriteetiksi, koska mehän voimme asettaa tässä ohjelmassa vuosittaisia painopistealueita ja urheilu voisi olla 2012-2013 painopistealue. Tämä on osoit- yksi esimerkki tästä valtavirtaistamisesta ja toinen esimerkki on ne varat, joita käytetään tutkimusohjelmiin, jotka liittyvät urheiluun, eritoten anti-doping-tutkimus. Tämähän on tärkeä, tässä on tärkeä tieteellinen asiakin mukana. Uusit, uusia doping-aineita jatkuvasti kehitetään ja samoin uusia valvontamekanismeja täytyy kehittää. Ja tutkimusohjelma voi antaa oman panoksensa tähän työhön tieteellisessä työssä ja se todella antaa oman panoksensa tieteelliselle työlle. Sitten täällä oli myös kysymyksiä harrastelija urheilusta. Ja Euroopan unionin lainsäädännön tulkinnasta urheilun soveltumisen osalta, samoin kuin tarpeesta oikeusvarmuuteen. Kun tiedonanto hyväksytään, niin siihen tulee liittymään asiakirja, tämä työasiakirja, ja tämä tässä työasiakirjassa luodaan ohjeviivat EU-lainsäädännön tulkinnalle primaari-, ja oikeuskäytäntö kysymyksille. Ja tässä ovat mukana kaikki sidosryhmät, jotka ovat mukana urheilussa, erityisesti urheilujärjestöt. Ja toivottavasti tämä tulee tuomaan sitten suurempaa ennakoitavuutta Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisessa. Eritoten tämä liittyy amatööriurheiluun, koska tähän mennessä Euroopan unionin lainsäädäntö tai sen täytäntöpano on so, ennen kaikkea suuntautunut ammattiurheiluun. Ja me kaikki tiedämme, että kansalaisten vapaa liikkuvuus on yksi neljästä Euroopan unionin perusperiaatteesta Rooman sopimuksessa. Tämä pätee myös amatööreihin kun ihmiset muuttavat maasta toiseen, ammatillisista syistä esimerkiksi, ja he harrastavat jotain urheilua, niin he haluavat jatkaa tämän urheilun harrastamista myös uudessa isäntämaassansa. Ja joissakin paikoissa me olemme tietoisia siitä, että esteitä tälle on, ja tämä ei meidän mielestämme ole ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaista. Me pian tulemme tilaamaan tutkimuksen tästä kysymyksestä. Ja tässä tutkimuksessa siis äh, tarkastellaan amatööriurheilussa sovellettavia kansallisuuteen perustavia rajoituksia. Ja toivottavasti tämä nyt vie eteenpäin tätä asiaa ja toivomme, että tämä mahdollistaa paremmin kansalaisillemme sen, että kun he, harrast, kun he harjoittavat liikkumisen vapautta, niin he myös voivat harjoittaa sitten oma urheilumuotoonsa uudessa isäntämaassa. Sitten täällä kysyttiin myös sitä, millä tavalla ensinnäkin voidaan saada enemmän ihmisiä urheilun pariin ja toiseksikin, miten voidaan saada urheilu EUn 2020-kontekstiin. No, nämä kaksi asiaa kulkevat aika tavalla käsi kädessä. Ne liittyvät seikkaan, jonka nimi on HEPA, eli tällainen terveyttä edistävä toiminta. Ja tämä, tästä on oma lukunsa aivan tiedonannossa. Ja ryhdytään konkreettisiin rohkaiseviin toimiin, jotta saadaan ihmiset enemmän fyysisen aktiviteetin pariin. Miksi tämä liittyy EU 2020 kysymykseen. No mitä enemmän ihmiset harrastavat, mitä enemmän on ihmisiä, jotka harrastavat jotain urheilua, sitä enemmän on terveitä ihmisiä, jotka ovat vähemmän, heillä on vähemmän työ, työssä poissaoloja, he ovat toimivat paremmin työpaikalla, he ovat myös tyytyväisempiä työpaikassa ja tämän vuoksi he myös antavat oman panoksensa EU 2020 työllisyys- ja varustumistavoitteille. Ja näin ollen, kun ihmiset ovat myös terveempiä, niin silloin myös sairaskulut ja sairaskulut pienenevät. Joten tämä HEPA on sellainen asia, että sen lisäksi, että se tuo ihmisille tiettyä uutta tyytyväisyyttä, sillä voi olla hyvin myönteinen taloudellinenkin merkitys. No, tämäpä nyt kattoikin suurin piirtein koko jutun. Niin, prioriteetit vielä, hyvä puheenjohtaja. Tiedonannossa laajalti katetaan asioita, jotka liittyvät urheiluun EU-tasolla. Siinä on kyse EU-ulottuvuuden luomisesta urheilukysymyksissä. Ja me todella odotamme teidän Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, joka liittyy sitten tähän tiedonantoomme ja tässä päätöslauselmassa me näemme, mitkä ovat Euroopan parlamentin prioriteetit näistä laajoista, laajo, laajoista asioiden kirjosta, jotka ovat mukana tiedonannossa. Kiitos. Lokegaard wants to have an answer to his budget questions. I am not... Lokegaard haluaa vastauksen budjettikysymykseensä. En nyt ihan varma, pystyttekö vastaamaan. I think Mr. was prefer- Herra Lockegaard eh, viittasi seuraavan vuoden valmistelemiin toimiin. Se on se ainoa raha, joka sisällä on tällä hetkellä. Kolme miljoonaa plus erityistilaisuuksiin, 7 miljoonaa yhdessä, josta Euroopan parlamentti äänesti budjetissa, joka on juuri romahtanut. Joten pidetään peukut pystyssä ja toivotaan, että tämä kohta säilyy neuvotteluiden jälkeen, joita nyt käydään. Stakeholder engagement, thank you. There are two ways of doing Sidosryhmien mukaan ottaminen kaksi tapaa. Komissio järjestää urheilufoorumi joka vuosi. Tämä urheilufoorumi käsittelee asioita, jotka ovat ajankohtaisia, päiväkohtaisia. Ja kaikki järjestöt kutsutaan sinne. Suuret, keskisuuret ja pienet. Parlamentin jäsenet ovat kutsuttu sinne myös. Se on suuri tapahtuma. Seuraava pidetään Budapestissa helmikuun lopussa ja toivomme, että jotkut teistä pystytte tulemaan paikalle. Tällä kertaa se pidetään ja se on Unkarin aloite puheenjohtajamaana. Se liittyy urheiluministeriöiden epäviralliseen kokoukseen tällä kertaa. Eli urheilufoorumin panos voi vaikuttaa suoraan ministerien työhön. Komissio tekee tällaista, se järjestää hyvin laajan sidollisemmin osallistumisen tällaisen foorumin kautta. Sitten on toinen piirre, sidosryhmien urheilijärjestöjen mukaan ottamisessa. Ja sitä on tehty neuvostossa tänä iltapäivänä. Pelkiä puheenjohtajamaana esittää sitä, että hyväksyttäisiin päätöslauselma, jolla alettaisiin järjestäytynyt keskustelu urheilujärjestöjen kanssa, ei mitään äh, hölönpölyä, vaan todellakin äh, saadaan puitteet järjestäytyn, järjestyneelle säännölliselle keskustelulle urheilijoiden kanssa. Parlamenttikin tulee mukaan siihen. Nämä ovat kaksi päätapaa, mutta tietysti melkein päivittäin komissiolla on yhteyksiä sidosryhmiin. Eilen olin Euroopan olympiakomiteassa tapaamassa sidosryhmiä, oli siellä mukana. Se on jatkuva prosessi. Näiden virstanpylväs tapahtumien lisäksi, kuten tämä urheilufoorumi. Um, Kiitoksia. Sitten herra Colucci seuraavana. Thank you. Thank you so much. Kiitoksia kovasti. No, aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Haluan tehdä selvän eron ammattilaisurheilun ja amatööriurheilun välillä. Jotkut ovat valittaneet Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen, että ei voida puuttua joihinkin ydinurheiluasioihin, doupaukseen, puhtaaseen kilpailuun ja niin edelleen. No älkääpä nyt unohtako sitä, että urheilun sidosryhmät, kenestä nyt olikaan kysymys, tai mitä urheilua he edustavat, sidosryhmillä on formi, jossa keskustella kaikesta ja ja tämän foorumin nimi on sosiaalinen vuoropuhelu. Sosiaalinen vuoropuhelu, kun alussa tänään aamulla sanoin, että urheilu on yhä urheilun sidosryhmien vastuulla, niin näin on. Jos urheilun sidosryhmät todella haluavat, niin niillähän on jo käytössään instrumentti, joka tuo heidät pöydän ääreen keskustelemaan. Huomatkaas tämä. Ja tässä kontekstissa komissiolla ja unionilla on rooli. Mikä tämä rooli on? Edistää vuoropuhelua. Vuoropuhelu on mahdollisuus. En voi pakottaa ketään täällä käymään vuoropuhelua, jos ette tykkää toisistanne. Mutta ainakin voin tuoda teidät tänne, kutsua teidät tänne ja keskustella ja kenties loppu ja lopuksi sitten saada joku ratkaisukin aikaiseksi. Miksi meidän nyt pitäisi aina syyttää jotain instituutiota tai henkilöä, jos joku homma ei toimi? Sidosryhmillä on instrumentti tähän. Ja tällä vuoropuhelulla on toinenkin hyöty, kuten sanoitte. Se vaikutelma, joka meillä kaikilla on, on se, että jotkut urheilusidosryhmät ovat paljon paremmin edustettuina kuin toiset. No, yksi myönteinen asia tässä sosiaalisessa vuoropuhelussa ajatellaan nyt ö, työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua. Joillakin aloilla ei ole edustajia ainakaan eurooppalaisella tasolla – jalkapallossa sitten tämä vuoropuhelu, korjatkaa jos olen väärässä, niin tällä oli myönteinen vaikutus. Eurooppalaisilla liikoilla oli, niiden oli pakko luoda eurooppalainen järjestö ja Euroopan jalkapallojärjestö käynyt työmarkkinavuoropuhelua. Ja sama pitäisi tehdä muidenkin tahoilla. Sitten talousarviosta. No valitan, en ymmärrä yhtään mitään talousarviosta. Vaimoni hoitaa kotona meidän budjettimme. Jos minun vaimoni nyt tulee ja sanoo, että Miguel, tarvitsemme miljoonan tuota taloa varten, niin minä sanon, että Lisbeth, ei tämä homma toimi, meillä ei ole rahaa. Mutta kenties me voimme tehdä jotain muuta. Ostaa pienemmän talon. No aletaan nyt jostain konkreettisista ehdotuksista. Kuinka paljon maksaa eurooppalaisen tapahtuman järjestäminen? Lopetan tähän. daily confronted with problem of budget, with, with, with a lack. Päivittäin kohtaa budjettiongelman, varojen puutteen, joten varmaan ymmärtää, että sen, se täytyy mainita, koska olemme vastuussa budjetista. Ja toivomme, että jotain saadaan aikaan, koska vaikka jotain saadaankin, niin ei aina, se ei koskaan riitä maksamaan tätä miljoonan taloa. Seuraavaksi herra Kirkkibi. Uh, Kiitoksia. Mitä voidaan tehdä tämän terveyttä edistävän kuntoilun osalta? Voidaan auttaa tässä tasapainoisessa huomioonostamisessa. Sitä tarvitaan tasapainoa eliittiurheilun, harrastelijaurheilun ja terveyttä edistävän kuntoilun välillä. Jos katsoo televisiota niin, ja kaikki on jalkapalloa ja sillä on suuri huomio tiedotusvälineissä, mutta poliittinen intressi pitäisi olla siinä, että mitä suuri enemmistö Euroopan kansalaisista, mitkä heitä kiinnostaa ja mitä he tekevät. En ole se, joka alkoi purkaa tätä pyramidia. Sorbonnin professori Andreev on, samassa veneessä. Sanon vain, että on ongelma, jos jatkamme sitä, että viittaamme siihen malliin, joka sulkee pois kaksi kolmasosaa todellisuudesta. Kaksi kolmasosaa, jotka eivät ole seuroissa, jotka eivät ole kiinnostuneita olemaan parhaita. Olemme ne ideoita varten. Jotkut ideat, jotka ovat tulleet esille Erasmuksen osalta, niitä voidaan kehittää. Voi olla muitakin ideoita. Järjestämme ruohonjuuritapahtumia. 40 000-100 000 osallistujaa kautta Euroopan. Ne voisivat olla avoimia kansainväliselle osallistumiselle. Se on hyvin helppoa. Ja tässä kuuluu eurooppalaisten kansalaisten ääni. Sata miljoonaa pitäisi olla tavoite. Ja että pitäisi olla visio kehittää niitä, joilla on potentiaalia. Niiden tasolla, jotka tällä hetkellä suoriutuvat parhaiten. Thank you very much. Dankeschön. Uh, eh, uh, eh, yeah. Monsieur Gaillard. You want to take the floor? Herra Gajar, haluatteko puheenvuoron? No, I, I, I do believe that, uh... Kiitos. No, uskon, että on urheilujärjestöjen kannalta tärkeää jatkaa tätä vuoropuhelua eurooppalaisten toimielinten välillä kanssa, ja tätähän me teemmekin. Emme usko, että vuoropuhelussa on mitään vajetta. Vuoropuhelu on olemassa. On aivan selvää, että Meille, mitä resursseihin tulee, niin no kyllä me ymmärrämme, että kun on tärkeää, että kun on tämä sopimus ja uusi artikla urheilusta, ja e, urheilu on nyt todellakin toimielinten toimivaltuus. Niin tämä, tällä on oma symbolinen arvonsakin jo, kun, ja myös voidaan suunnata varoja – toimintaan. Mitä tulee eurooppalaisiin joukkueurheilulajeihin, me emme pyydä tässä nyt resursseja, vaan me pyydämme sitä, että itsemääräämisoikeuksia me kunnioitetaan, kun teemme päätöksiä omista urheilulajeistamme. Me olemme kyenneet, kiitos pyramidimallin, rahoittamaan ruohonjuuritason elementtejä urheilussa ja me toivottavasti pystymme tämän tekemään myös tulevaisuudessa. Joten nyt EUlta me tarvitsemme sitä, että se kuulee meitä ja käy vuoropuhelua kanssamme. Emme oikeastaan muuta. Ja, Michael. Patrick Hickey. Um, just to conclude. Ihan vain tässä lopuksi Haluaisin olla yhtä mieltä tässä kollegan kanssa, joka puhui urheilun taloudesta ja siitä, että poliitikkojen pitäisi pitää näppinsä siitä täysin erossa. Ja toiseksikin oli hieman surullista kuulla täällä tänään se, että kun Lissabonin sopimuksen artiklasta 65 pannaan täytäntöön, niin minusta kuulosti siltä, että mitään ohjelma ei tule olemaan ennen vuotta 2015 tai sen jälkeenkään pian, joten tämä on erittäin huono uutinen, eivätkä kansalaiset kovinkaan mielellään tällaista uutista kuule. Toisaalta olin erittäin iloinen kuullessani Unkarin puhuvan Unkarin puheenjohtajakaudesta ja siitä, miten hyvin proaktiivinen, to, proaktiivista toimintaa puheenjohtajakaudella on urheilun osalta. Tämä oli erittäin hyvä uutinen Unkarin puheenjohtajuuskaudelta ja toivotamme teille menestystä. Nyt puheenvuoro Ranfa Anfa Belgian puheenjohtaja maan edustajan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi Flanderin urheiluministeri Mötersin puolesta. Hän on toisaalla, mutta haluaisin nyt tuoda esiin puheenjohtajavaltion näkemyksen. Tämän iltapäivän kokous, joka todella toivottavasti saa aikaan muutakin kuin pelkkää puhetta, on tavallaan historiallinen. EUn urheiluministerit tapaavat nyt neuvostossa tässä muodossa ensi kertaa koulutus, nuoriso ja urheilu asioista vastaavat ministerit siis. Eurooppa-neuvosto päätti syyskuussa, että urheilu otetaan tähän kokoonpanon mukaan. Ja tämä on nyt ensimmäinen merkki siitä, että myös neuvostossa halutaan käsitellä urheilukysymyksiä. Kolme tärkeää asiaa on se, että käydään vuoropuhelua eri alojen välillä, taistellaan dopingia vastaan ja panostetaan osallistavuuteen. Vuoropuhelun osalta halutaan jo jatkaa nykyisiä menetelmiä. Meillä on esimerkiksi foorumi, jota komissio on ylläpitänyt jo pitkään. Lisäksi komission edustaja sanoi, että neuvosto tänä iltapäivänä tulee laatimaan päätös lauselman, joka koskee siis tällaista strukturoitua vuoropuhelua. Ja tähän nykyjärjestelmään halutaan vielä lisätä jotakin. Esimerkiksi neuvosto haluaa käydä myös epämuodollista vuoropuhelua näistä asioista ja Belgia omalla puheenjohtajakaudellaan haluaa ensin luoda tälle puitteet tai määritellä ne selkeästi. Ja ehkä joulukuussa voidaan käsitellä tai järjestää sitten virallinen kokous tästä. Ja sitten toinen prioriteettimme on ollut urheilun osallistaminen. Loppupäätelmissä tuodaan esiin se, mikä sosiaalinen rooli urheilulla on. Ja nämä loppupäätelmät ovat hyvin tärkeä viesti urheilusta yhteisössä. Hiljattain Belgia puheenjohtajakaudellaan järjesti asiantuntijakokouksen. Ministerit tulevat käsittelemään tämän alan politiikkaa ja esimerkiksi parhaiden käytänteiden vaihtoja siitä, kuinka tämä voi toimia EUn tasolla. Ja kolmas prioriteetti on, kuten täällä on korostettu, doping ja sen torjuminen. Meidän täytyy katsoa, mikä EUn rooli on kansainvälisessä antidoping-toiminnassa. Ja tässä pitää koordinoida EUn toimia jäsenvaltioiden kanssa. Ja tähän liittyy myös tuleva VADAN kokous. Haluaisimme vahvistaa Euroopan unionin roolia ja taistella näin yhdessä tuumin dopingia vastaan. Täällä esimerkiksi Boskurta tiesiin esiin EUn edustuksen Vadassa. Belgian puheenjohtajakaudella on käyty tästä asiasta epävirallisia ministerikokouksia ja Unkari ja Puola tulevat jatkamaan näitä keskusteluita. Tässä neuvoston prioriteetit. Puheenjohtajavaltio pitää myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä hyvin tärkeässä roolissa. Tästä puhuttiin epävirallisessa kokouksessamme. Sitten koulutuskysymykset. Tässä meillä on oma ohjelmamme Euroopan tasolla ja samalla on tarkoitus järjestää koulutuspäivä. Olette kaikki tervetulleita sinne. Belgia ja neuvosto haluaisi todella omalta osaltaan viedä urheilupolitiikkaa oikeaan suuntaan. Kiitos. Nyt olemme päättämässä tätä kuulemistilaisuutta, joka oli meille hyvin tärkeä. Tämä tuli aivan oikeaan aikaan. Haluan kiittää lämpimästi asiantuntijoita siitä, että he tulivat paikalle. Olen pahoillani siitä, että minun piti olla näin tiukka, mutta meillä ei ollut liikaa, liiaksi aikaa käytettävissämme. Nyt haluan kiittää lämpimästi myös komissiota ja tietysti myös neuvostoa. Ja varmasti kaikkien läsnäolijoiden nimissä voin sanoa, että komission täytyy olla hyvin luova, jos se haluaa todella käytännössä toteuttaa 165 artiklaa. Asioita eri alueiden välillä täytyy koordinoida. Tarvitaan tahtoa. Tiedän tämän mediaohjelmista – ja toivottavasti se valmius, että tuolla on nähty, näkyy myös urheilun saralla. Toivotan tähän todella onnea. Nyt kuitenkin vielä yksi huomio. Se, mitä tänään sanoitte, pelastytti minut. koska tähän kuului aivan kaikki, eikä sitten mitään. Tämä oli varsinainen tilkkutäkki. Eli ei saa tehdä nyt sitä virhettä kuin Lissabonin sopimuksen osalta, että halutaan kaikki mukaan ja sitten ei saada melkein mitään aikaan. Meille on tärkeää, että tiedämme, että urheilun tausta ja urheilu on hyvin laaja-alaista. Kyllähän tämän voi mainita hienossa alustuksessa, mutta keskittykää sellaisiin harvoihin aihealueisiin, joissa todella voidaan saada jotakin aikaan. Tätä toivomme. Neljä, viisi kohtaa voisivat olla sellaisia, joita pyrittäisiin saavuttamaan tulevina viitenä vuonna. Meillä on myös kaksi tehtävää. Ensinnäkin se, että tuemme sitä, mitä me kaikki haluamme, eli että mahdollisimman monet ihmiset innostuvat urheilusta, että se on hauskaa, että näin autetaan amatööriurheilua. Ja ensi vuosi, joka käsittelee vapaaehtoistoimia, on tärkeä väline tässä asiassa. Näin on nähty myös aikaisemmin. Mutta haluan sanoa myös, että meillä on toinenkin tehtävä, joka liittyy ammattilaisurheiluun. Meidän täytyy auttaa niitä, jotka meitä jotka kääntyvät meidän puoleemme esimerkiksi tämä pelaaja, nämä pelaaja-agenttikysymykset ja monet muut kysymykset, joita ei ole pystytty ratkaisemaan. Monet uskovat, että pystymme toimimaan tässä Euroopan tasolla, että UEFA voi tehdä ainoastaan tietyn osan esimerkiksi jääkiekossa tai muualla. Mutta ehkä meillä on mahdollisuus siihen, että yhdessä ammattiurheiluseurojen kanssa todella pohdimme ja arvioimme yhdessä sitä, mitä voimme tehdä ja mitä voimme tehdä jo olemassa olevilla välineillä, eli ei 165 artiklan nojalla. 90-luvun puolivälissä oli tämä Bosman tuomio Tuohon asti kukaan ei tullut minun luokseni tämän parlamentin koputtelemaan toimistoni ovea, mutta sen jälkeen kyllä. Monetkin ovat tulleet, eli ihmiset ovat heränneet siihen, että meidän täytyy todella keskustella kanssa, että kaikkea ei säännellä pelkästään kilpailun kautta. Tässä on kyse juuri tästä jo mainitusta erityispiirteestä, joka urheilulla on. Eli tässä ei tarvitse kenenkään pelätä, emme me astu tässä kenenkään varpaille. Amsterdamin pöytäkirjassa Kohl huolehti siitä, että urheiluseurat ovat ne, joilla on määräysvalta. Niiltä kukaan ei tätä ole poistamassa, mutta me haluamme tässä ojentaa auttavan kätemme olen hyvin tyytyväinen siihen, että Belgia puheenjohtajakaudellaan on näin sitoutunut näihin kysymyksiin. Ja ehkä te voitte auttaa tässä myös, kun pohditaan, voimmeko säännellä näitä asioita lainsäädännön kautta ja näin helpottaa urheilujärjestöjen elämää. Ja vielä lopuksi se, että vuosina 2012-2013 ei olisi mitään ohjelma ei tule tarkoittamaan sitä, että emme tekisi mitään. On surullista, että ohjelmaa ei saada käyntiin, mutta näin on. Emme saa kuitenkaan sortua tässä nyt epätoivoon, vaan meidän täytyy auttaa komissiota toteuttamaan jo olemassa olevia ajatuksia. Toivoa, että ne myös toteutuvat. Ja täytyy pyrkiä siihen, että asiat, joita valmistelevissa toimissa on mukana, todella saadaan näkymään niin, niin, että kansalaisetkin ymmärtävät, että urheilun alalla tapahtuu jotakin. Nyt vielä kiitos kaikille ja se, että olin tässä niin tiukka Kelille on selvä osoitus siitä, että olen yksin mielipiteeni kanssa näistä julkilausumista, mutta Halusin kuitenkin sanoa tämän vielä julkisesti. En tuota tätä enää esiin, mutta toivon teille kuitenkin menestystä tämän suhteen. Nyt pyydän, että muut poistuvat salista. Meillä on nyt koordinaattoreiden kokous. Kiitos myös tulkeille.